Ladies and gentlemen, I think we should start, because otherwise we will end up in the... Uh, no niin, hyvät naiset ja herrat, aloitetaan, koska muuten meille tulee aikatauluongelmia, kuten eilen. Enkä me halua, että näin tapahtuu. Kiitoksia, että tulitte näin aikaisin aamulla. Muistutan kaikkia siitä, että tämä lähetetään suoratoistuna verkossa. Tämä on Euroopan parlamentin sisämarkkina-asian valiokunta ja ensimmäinen asia esityslistalla on mietintö, joka koskee maa, äh, joka koskee CE-merkittyjä lannoitevalmisteita. Esittelijä on Illiko Kalpelts ja annan hänelle heti puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin osoittaa kiitokseni kaikille, jotka ovat auttaneet työstämään tätä erittäin monimutkaista tekstiä tätä lausuntoluonnosta ja saamaan sen tänne. Varmaan tiedätte, että tämä asiakirja on yksi tärkeimmistä kiertotalouspaketin osista. Siinä luodaan uusia sääntöjä lannoitteille ja lannoitemarkkinoille. Luonnoksen tarkoitus on antaa vauhtia kiertotaloudelle, lisätä kilpailukykyämme, edistää kestävää kasvua ja luoda uusia työpaikkojakin. EU-ssa viljelijät käyttelevät lannoitteita ja tämä on tärkeää EUlla ja näiden lannoitteiden valmistaminen vaatii paljon energiaa. Mielestäni tämä, tätä tilannetta täytyy muuttaa. Ehdotuksellani pyrin luomaan mahdollisuuksia ongelmista. Ja haluan helpottaa yritysten ja kuluttajien elämää. Jätän jotakin muutoksia alkuperäiseen tekstiin. Ne koskevat raaka-aineita, joita voidaan käyttää uusien luonnonmukaisten lannoitteiden raaka-aineena, on myös merkintävaatimuksista ja CE-merkinnästä jota kaikkien lannoitetuotteiden täytyy noudattaa, jotta näitä voidaan asettaa jo markkinoille Tuotteet voivat käyttää CE-merkintää ainoastaan, jos heidän tuotteensa täyttävät kaikki EUn vaatimukset. Tämän lisäksi fyysisiä ja erilaisia epäpuhtauksia, niillä sitten erilaisilla epäpuhtauksilla asetetaan kynnysarvot. Ja nämä raja-arvot varmasti herättävät eniten keskustelua tekstissä. Ja tämä näkyy ja mainitaan jo tekstissä. Nämä kysymykset ovat kuitenkin valiokuntamme toimialan ulkopuolella. Puheen, valiokuntien puheenjohtajan kokouksessa on päätetty, että nämä asiat ovat yksinomaan ympäristövaliokunnan päätettäviä. Joten minä tekstissä säädän, että maaperän mahdollisimman korkean suojelun tason takaamiseksi tämän Asetuksen täytyy koskea kaikkia lannoitteita. Ja fosforipitoisissa lannoitteissa kadmiumille asetetaan maksimipitoisuus. Ku, se laskee 60 milligrammasta 30 milligrammaan kilo ja asteittaa 20 milligrammaan 20 vuodessa. Näin komissio pyrkii puuttumaan terveys- ja ympäristöriskeihin. Gardini, ympäristövaliokunnan esittelijä, pyrkii löytämään parhaan kompromissin. Haluaisin puhua sisämarkkinayhteyksistä ensinnäkin lainsäädännön lähentäminen harmonisointi, Joitakin lannoitteita tuotetaan vain pienissä määrin, tai niitä ei myydä rajan, rajan yli. Ehdotukseni perusteella tuottajat voivat päättää, haluatko he käyttää CE-merkintää tai ei. Ja jos he haluavat käyttää CE-merkintää, heidän täytyy täyttää EU-vaatimukset ja he kykenevät myymään tuotteitaan EU-markkinoilla kokonaisuudessaan. Muuten, jos he eivät halua CE-merkintää, silloin heidän täytyy noudattaa jäsenvaltion lainsäädäntöä. Me kunnioitamme sekä läheisyysperiaatetta että suhteellisuusperiaatetta. Uskon, että varjoesittelijät ovat samaa mieltä. Kaikki ehdotukseni, ehdotuksessani, luonnoksessani ovat yhteensopivia muiden tuotesäädösten kanssa. Joten tarkoituksena on kattaa enemmän lannoitteita, lannoitetuotteita kuin aikaisemmissa asetuksissa ja pyrimme takaamaan enemmän turvallisuutta. erilaisten kontaminanttien suhteen, joten asetamme lannoitteiden kontaminaantoille katot. Ei ah, harmonisoidulla lannoitteella ei saisi olla kriittistä massaa sisämarkkinoilla. Tuoteharmonisointia koskevat säännöt luovat hyvät puitteet epäorgaanisille lannoitteille. Mutta haluaisin mennä pitemmälle, haluaisin myös uuden astuksen orgaanisille lannoitteille. Komission käyttävät määritelmät saattavat olla viljelijöille harhaanjohtavia, koska viljelijät tuottavat kaikenlaisia tuotteita. Niillä on erilaisia toiminnallisia vaatimuksia minkä vuoksi on erittäin tärkeää määritellä lannoitteet oikein. Ne ovat tuotteita, jotka tarvitsevat ravinteita kasvua varten. Sitten on erilaisia muita tuotteita, kuten maaperän parantajat tai kasvualustat, biostimulantit. Niillä on muita tarkoituksia, ne vaikuttavat suoraan maaperään tai sitten suoraan kasvuun, kasviin. Me ehdotan myös sääntöjä taloudellisille toimijoille, jotta sisämarkkinat toimisivat kunnolla. Minusta terveyden ja ympäristön suojelu on erittäin tärkeää, mutta haluamme edetä toimia, jotka eivät ole suhteettoman raskaita taloudellisille toimijoille – koska emme halua myöskään vähentää työllisyyttä. Siksi haluan ehdottaa muutoksia. Jotta taloudellisten toimijoiden kohtaamat vaatimukset ovat suhteessa vaatimuksia. Minusta on myös tärkeää, että merkintöjen suhteen täytyy käyttää selkeitä kattavia merkintöjä, jossa on kaikki vaadittava tieto, minkä pohjalta viljelijät voivat tehdä päätöksensä ja valita lannoitteensa viljelytarpeiden mukaan, maaperän mukaan ja niiden satokasvien tarpeiden mukaan, että he haluavat viljellä. Tämä sekä tehokkuuden että ympäristön suojelun kannalta hyvä. Kaiken kaikkiaan uskon, että ehdotukseni vähentää hallintotaakkaa luonnontieden tuottajilta, niiltä, jotka haluavat markkinoida tuotteitaan useimmilla markkinoilla, jossa koska ei vaadita vastavuoroista hyväksyntää enää. Samanaikaisesti Sam markkinoilta suljetaan pois sellaiset tuotteet, jotka eivät halua käyttää C-merkintää. Ne voivat vielä markkinoida tuotteitaan kansallisilla markkinoilla. Toinen tärkeä osa mietintöäni on uudelleen tarkastella lauseke. Vaikka kuinka haluaisimme avoimeksi ja jotakin kohtia, jotka voivat muuttua, jos saamme lisätietoa. Ja siksi täytyy jättää tähän uudelleen arviointilauseke. Ajatellaan vaikkapa kadmiumitason asettamista. Sinä syntyi kovasti keskustelua sekä parlamentissa että sidosryhmien kesken. Painetaan, että en halua haittaa, haittaa sisämarkkinoille tai yritykselle. Haluan parantaa tilannetta. Joten tämän asetusluonnoksen tekstinä, joka pyrkii hyvin tavoitteisiin. Tämä kadmiumin vähentämisprosessi tällä hetkellä ei ole hyvin kehittynyt. Se on pakko myöntää. Ja jos, jos me, jos me pakotamme EU-tuottajat siihen prosessiin, meidän täytyy myös tarjota heille mahdollisuudet soveltaa sitä, hyödyntää sitä. Heillä pitäisi tarjota rahoitusta, jotta he kykenisivät vähentämään kadmiumia tuotteissa. Se on yksi ehdotuksista. Toisaalta, jos meillä on teknologia, jos on rahoitusta, varmasti tulee ihmisiä, jotka haluavat investoida tähän prosessiin. Tästä syystä on tärkeää hyödyntää uudelleen tarkastelulauseketta ja palata asiaan parin vuoden kuluttua, rouva puheenjohtaja. Tässä on tärkeä viestini. valitettavasti tämä Asia on luonteeltaan hyvin tekninen. Minun täytyy siis teknisestä asiasta puhuakin. Mutta nyt mielelläni kuulisin varjostelijoiden ja muiden jäsenten kommentteja. Kiitos. Se on Nikola Dantti. Nikola Dantti. Haluavatko muut nostaa käden? voisivat muut nostaa käden, jos haluavat puhua? Minä puhun Mark Tarabellan puolesta. Hän ei voi olla paikalla. Hän on varjoesittelijänä tässä asiassa. Kiitoksia. Hän pyytää, että minä luen hänen huomionsa. Kiitoksia puheenjohtajalle pahoillani, en ole paikalla tänä aamuna, mutta samanaikaisesti tämän hetkinen Nikola Voisiko englannin tulkkaus kuulua vähän kovempaa, jos mahdollista? On hyvin vaikea kuulla englannin kielen tulkkausta. Nikola, nyt voit jatkaa. Tämä asetusehdotus kuuluu kiertotalouspakettiin. Itse asiassa tämän ehdotuksen tavoite on mahdollistaa raaka-aineiden uudelleenkäyttö, jotka tällä hetkellä eliminoidaan, koska niitä pidetään jätteinä. Ja se mahdollistaa sen, että organiset lannoitteet ovat samassa luokassa kuin perinteiset lannoitteet ja tällä tavoin vähennetään jätteitä ja ympäristövaikutusta. Tämä on hyvin tekninen asetus, jossa on mm, toimivaltuus jakautuu IMKON, ENVIN ja AGRIN välillä. Ensinnäkin on muistettava, että tämän asetuksen kaikkein ristiriitaisin kysymys, nimittäin kadmiumtasot on ENVI valiokunnan toimivaltuuksissa, ei kuulu meidän toimivaltuuksiin ja siksi meidän ei pitäisi käsitellä tätä asiaa. Mitä tulee IMKON toimivaltuuksiin, niin haluaisin kiittää kollega Ildikoa erinomaisesta työstä ja hänen tekemästä mietinnöstä. Pidän sitä tasapainoisena ja hyvänä perustana tulevalle työllä. Tämän tasapainon ylläpitäminen, tasapaino innovaation ja ihmisen terveyden suojelun välillä on tämän asiakirjan tärkein prioriteetti. Yhtä lailla on tärkeää kuitenkin varmistaa todellinen seurattavuus. Digitaali- reaalisilla aika, ajalla ähm, asiakirjan säilyttäminen kymmenen vuoden ajan ei mielestäni ole liikaa vaadittu. Mm, kuiten, ja myös selkeä luokittelu on tarpeen, jotta saadaan aikaan avoimuutta. Aion tehdä tämän suuntaisia tarkistuksia. Kuten jo ensimmäisessä varjoesittelyn kokouksessa viime viikolla Strasbourgissa ähm, kävi ilmi, voimme löytää monia asioita, joista olemme samaa mieltä, koska tämä mietintö menee oikeaan suuntaan. Olen iloinen tästä yhteistyöstä ja toivon, että ensi viikkona saamme aikaan vahvan ja tasapainoisen tekstin. Edward Cezak. Edward Cezak. pani Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Meillä on ollut ensimmäinen erinomainen kokous ja sen ansiosta olemme saaneet kuulla myös muiden valiokuntien kantoja. Tässä mietintö on menossa oikeaan suuntaan. Kiitän esittelijää. Ja kadmium sisältökysymys ei kuulu meidän valiokuntamme toimialaan. Käsittääkseni nämä ehdotukset ovat kovin rajoittavia ja niiden, niillä on haittavaikutuksia teollisuuden toimialoille. Edustaja Gardinin kanta johtaa siihen, että voimme suhtautua tähän myönteisesti ja toivomme saavamme myönteisen ratkaisun ongelmaan. Kun tarkastellaan mietintöä, kannatan sitä, että yksinkertaistetaan olemassa olevaa säännöstöä, kuten myöskin niitä vaatimuksia, joita teollisuudelle asetetaan. Meidän täytyy toimia vastuullisesti ja Haluaisin pyytää esittelijää selvittämään artiklan 20 välttämättömyyttä. Sama tieto näyttäisi olevan jo kohdassa 7 liitteessä E. Ei ole selvää se, miksi mietintö pitäisi hoitaa vuosi sen jälkeen, kun asetus on tullut voimaan. Kysymys siitä, millä tavalla markkinat toimivat ensimmäisenä vuonna, ei välttämättä ole kuvaava näin lyhyen ajanjakson sisään. Esitetyt ongelmat on hyvin valittuja, mutta meidän täytyy varmistaa laatu esimerkiksi erilaisten kannustimien avulla, jotka vaihtelevat markkinoilla, kuten myöskin ne mikroorganismit, jotka saattavat toimia eri tavoin eri maantieteellisillä alueilla. Tällaiset stimulantit ovat erittäin tehokkaita laboratorioolosuhteissa, mutta eivät välttämättä sitten kenttätyössä. Meidän tulisi myös antaa mahdollisuuksia sille, että lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita voidaan kehittää sellaisten tuotteiden rekisteröinti, jota voidaan kaksoskäyttää tulisi säilyttää jäsenvaltioille. Haluaisin pyytää myös tätä rinnakkaisesittelijää esittelemään näkemyksensä biostimulanteista, joilla on kaksikertainen vaikutus. Ja luonnollisesti tarkistukset tässä suhteessa ö, esitetään, itse esitän niitä ja ne koskevat näitä tärkeitä kysymyksiä. Haluan vielä kerran kiittää näin merkittävästä panostuksesta, jonka esittelijä on tehnyt ja kiittää siitä, että hän on tämän kantansa esitellyt. Toivon, että me esitetty avoin näkemys mahdollistaa sen, että voimme saada tyydyttävän lopputuloksen aikaiseksi. Kiitoksia. Kajakala. Kajakala. And uh, thank you, Rapporteur. Kiitokset esittelijälle. Planeetan markkinat kehittyvät nopeasti. Markkinoille tulee innovaavia tuotteita, kuten biostimulantit. Myös uusia raaka-aineita tunnistetaan erityisesti muiden sektoreiden sivutuotteista ja jätteistä. Tällä voi olla kovasti hyötyä viljelijöiden käytänteille. Noin voivat vahvistaa kiertotaloutta. Pitää hu- täytyy pitää huolta siitä, että ehdotus kannustaa innovointiin. Ehdotus on tervetullut siinä suhteessa, tulen itse tekemään tarkistuksia, jotta nämä tavoitteet vielä paremmin täyttyvät. Meillä on yksi erityinen huolenaihe standardien suhteen. Mainitsin tämän myös varjostelitten kokouksessa. Tämä koskee komission oikeutta tehdä yhteisiä määrittelyjä artiklan 13 pohjalta. Mulla on vähän epäilyjä, josko komission spesifioidut loisivat sen oletuksen, että tavoitteet saavutetaan, koska yleensä harmonisoidut säädökset ovat keino siihen. Standardilla on perusvaatimuksia. Kansalaisjärjestöt ja yritykset ovat mukana siinä. Komissiolla ei ole mitään tuollaisia velvollisuuksia, kun yhteis- ja spesifikaatiota esitetään. Parlamentti voi myös kertoa harmonisaation vaatimuksia mutta sillä ei ole mitään oikeuksia vastustaa yhteisiä spesifikaatioita. To, to, tunnustan, että esittelijä pyrkii rajoittamaan yhteisen spesifikaatioiden käyttöön silloin, kun standardeja oletaan niitä kumotaan, mutta minusta tämä ei ole mielestäni ratkaisu ja etsin vaihtoehtoista ratkaisua. Kiitos, odotan yhteistyötä. Are there any other speakers? Onko muita puhujia? No sitten vain muutama ajatus minulta. Anteeksi? Niin. Oh, Monsieur Kvepets. Thank you. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Kiitoksia puheenjohtaja. Kemianteollisuus on tärkeä Euroopan talouden osaa. Ja siksi olin hiukan huolissani, kun Euroopan komissio meille tämän ehdotuksen esitti. Tämänhetkisessä muodossaan se johtaa siihen, että lannoitetuotannosta 80 prosenttia lakkaa. Tuhannet työpaikat menetetään. Varsinkin ne säännökset, jotka liittyvät kadmiumsaastutukseen ja sitä, että ja ne, jotka liittyvät luomulannoitteiden ja mineraalilannoitteiden tuotantoon. Ehdotukset merkitsevät myös sitä, että useat tehtaat täytyy sulkea, jotka tuottavat fosforituotteita – Tämä johtaa myös siihen, että lannoitteiden hinta kallistuu ja näin ollen myös elintarvikehinta nousee. Ja näin ollen koko tällä tuotantoalalla on voimakasta kilpailua Kiinasta. Enkä osaa, ja olen ehdottomasti tuottajien puolella. Kun puhutaan itse mietinnöstä, Ongelmia syntyy, kun markkinoilla ei ole minkäänlaisia että kun markkinoilla on paljon innovaatioesteitä, meillä täytyy olla erilaisia kannustimia markkinoille. Mitä vähemmän ö, äh, säännöksiä, sitä parempi on. Kun puhutaan delegoiduista säännöksistä ja tekijänoikeuksista, kuten myös sisämarkkinoiden Äh, luonteesta meidän täytyy kaikkia näitä tekijöitä tarkastella yhdessä. So the commission No niin, minulla oli muutama äh, ajatus, jotka haluaisin sanoa ennen kuin komissiolla annan puheenvuoro. Mielestäni tämä teidän lähestymistapanne niin on oikein hyvä, että annetaan tuotteelle mahdollisen käyttää se merkintää kun he haluavat äh, myydä rajat ylittävästi, mutta että on kansallisia rajoituksia vain, jos ne myyvät kansallisen markkinoille. Kun meillä oli kuuleminen IMCO-valiokunnassa, me kuulimme, kuinka erilaiset maaperälajit ja ähm, erilaiset kasvilajit tarkoittavat erilaisten lannoitteiden käyttöä joten eri maaperät tarvitsevat erilaisia lannoitteita, erilaisia määriä lannoitteita, samoin eri kasvilajit tarvitsevat erilaisia määriä lannoitteita, joten oli hyvin paljon alueellisia ja paikallisia eroja siinä, miten näitä tuotteita käytettiin hyvistä syistä näin tämä on ero moniin muihin markkinoihin. Ehkäpä tämä on järkevä asia sanoa, että Envi-valiokunta on selvästi vastuussa kadmiumin tasosta, mutta meidän valiokuntamme on katsottava, miten tätä käytetään markkinoilla. Ja on hyvin paljon erilaisia tapoja käyttää eri lannoitteita. Joten tämä C-merkintä lähestymistapa on hyvin mielenkiintoinen. Se on kuitenkin hyvin erilainen kuin aikaisemmat lähestymistavat, enkä tiedä miten tämä menee läpi säätäjillä, mutta se miten me käsittelemme tätä asiaa, että eri alueilla on eri maaperätyyppejä, eri kasveilla eri tarpeita ja siksi nämä markkinat ovat erilaiset. Komissio, voisiko komissio kommentoida? Yes, uh, niin, hyvät parlamentin jäsenet, kiitoksia siitä, että sain mahdollisuuden puhua täällä kokouksessanne tästä mm, mietintöluonnoksesta, joka koskee lannoite äh, asetuksen, asetusta. Tämä on hyvin monimutkainen asia, josta voidaan sanoa paljon, ja koska minulla on vain rajallinen äh, määrä aikaa puhua, haluan mennä suoraan asiaan komission tavoitteet voitaisiin vetää yhteen eh, sanomalla, että pitää yksinkertaistaa pääsyä sisämarkkinoille laajemmalle eh, lannoitteen määrillä, mukaan lukien ne ravinteet, joita on saatu eh, aikaan kierrätetyistä mm, raaka-aineista, jos ne ovat turvallisia ihmisille ja ympäristölle, turvallisia ja tehokkaita. Tämä todellakin yksinkertaistaa lannoiteen markkinoiden pääsyä yhtenäismarkkinoilla. Se tekee tästä yhden vaatimuksenmukaisuusmenettelystä yksinkertaisemmin ja se myös helpottaa markkinavalvontaa. Mutta haluaisin muistuttaa, että kansallinen sertifiointi on yhä mahdollista. Eli tämä uusi asetus mahdollistaa sen, että markkinoille voidaan viedä lannoitevalmistetta ympäri EUn samalla – sertifioinnilla, mutta ne, jotka tuottavat lannoitteita vain kansalliselle tasolle tai jotka kaupallistavat lannoitteita vain muistamissa jäsenvaltioissa, ne voivat jatkaa käyttää tätä nykyistä järjestelmää ja käyttää yhtä tai useampaa kansallista sertifiointia. Nämä kaksi järjestelmää täydentävät toisiaan. Me emme halua korvata mitään, haluamme tarjota vain uusia mahdollisuuksia niille tuottajille, jotka haluavat näitä mahdollisuuksia hyödyntää. Tämä on hyvin tärkeää pitää mielessä yksinkertaistamista ei tehdä niin, että se haittaisi ihmisten eläinten terveyttä tai ympäristöä. Ja me yritämme saada aikaan lannoitemarkkinoilla sen korkealaatuisen tuotetason, jota kuluttajat tänä päivänä vaativat. Me haluamme tiukkoja määräyksiä haitta-aineille, koska tämä on nyt ensimmäinen Kiertotaloustoimintasuunnitelman eh, ehdotus. Komissio on eh, ottanut asetuksen eh, alueeseen sellaisia lannoitetuotteita, jotka ovat syntyneet sekundaarista raaka-aineista tarkan vaikutusten arvioinnin jälkeen. Eli kaikki muutokset on arvioitava tämän tätä vasten, jotta tämä ehdotus olisi näiden tavoitteiden mukainen. Ennen kuin eh, kerron komission neuvottelu kannasta, meillä täytyy olla kunnallinen poliittinen keskustelu komission sisällä parlamentin tekemistä ehdotuksista. Haluaisin kiittää esittelijää, koska hänen mietintöluonnoksessaan on joitakin tarkistuksia, jotka saattavat auttaa eh, parantamaan komission ehdotusta. Esimerkiksi se, että tämä asetetaan eh, linjan käytettyyn eh, terminologiaan. Hän puhuu mineraalilannoitteista eikä niinkään epäorganista lannoitteista. Tämä eh, on sitten avoin niille lannoitteille, jotka on toissijaisista ravinteista tuotettu me voisimme harkita esimerkiksi eh, viiden vuoden määräaikaa eikä kymmenen vuoden määräaikaa eh, asiakirjojen säilyttämiseksi. Ja olemme huolestuneita kuitenkin joistakin tarkistuksista, jotka saattaisivat eh, heikentää tätä luotettavuutta, jonka haluamme luoda. Tässä on kyse esimerkiksi mm, maksimi haitta-aineiden määrästä rehussa ja ravinnossa, kun lannoitteita käytetään oikein. On tärkeää, että tuottajat huomioivat lannoittajien vaikutuksen ravintoon. Joitakin suuntaviivoja komissio voisi tehdä, jos niitä tarvitaan. Samanaikaiseksi, kun operaattori muuttaa tuotantomenetelmään, uusi vaatimusten mukaisuusarvio tarvitaan jotta voitaisiin varmistaa, että lopputuote vastaa asetuksen määräyksiä. Myöskin eh, ne ehm, eh, lannoitteet, joissa on vahva pipitoisuus, niin ehm, on, ovat, on otettava huomioon, jos otetaan tämänhetkinen turvallisuustilanne Euroopassa. Meidän on siis nämä keskusteltava näistä teknisistä muutoksista, jotta ei vaaranneta tämän ehdotuksen päätavoitetta. Tämä koskee myös joitakin ehdotuksia, jotka eh, liittyvät inhibitoreihin ja myöskin muovipolymereen hajoamiskriteereihin, joita käytetään joissakin tuotteista. Me kaikki kannatamme sitä, että muovi saastumista pitäisi välttää maatalousmaassa ja vedessä. Sitten ehdotukset, jotka liittyvät nitraattidirektiiviin, nämä eivät ole osa ehdotusta, koska ne koskevat tiettyjen erityislannoitteiden käyttöä alueella, jossa vesi on saastunut ravinteista. Me emme ole eh, ehdottaneet tällaista uudelleenarviointilausuketta, koska tämä aikaväli on niin lyhyt. Eh, kadmiumrajat on kuitenkin tarkistettu jo mm, vaikutusten arvioinnilla. Ja eh, lopuksi haluaisin sanoa, että vielä jonkin verran teknistä työtä on tehtävä, mutta teidän mietintönne on todellinen on, rikastaa meidän työtämme. Tämä on erittäin monimutkainen asiakirja, jolla on paljon linkkejä muihin aloihin ja on tärkeää välttää lailliset epävarmuudet täytäntöönpanossa. Ja sitten viimeinen asia on jo sanottu, että kadmian rajat ovat toisen valiokunnan toimivaltuuksissa, mutta Täällä on jo muistettu kadmiumrajojen vaikutuksesta alaan. En ole sitä mieltä, että vaikutus alaan tulee olemaan haitallinen. Päinvastoin niin se, että meillä on kadmiumrajoja keskipitkälle ja pitkälle aikavälille me emme saa unohtaa, että viimeinen raja astuu voimaan 12 vuotta asetuksen hyväksymisen jälkeen. Se tulee lisäämään investointia alaan. Kokemus on osoittanut, että teollisuus investoi ainoastaan, jos on pakollisia rajoja. Tämä on erittäin tärkeää. Mitä tulee Euroopan teollisuuden 80 prosenttiseen hajoamiseen tai kaatumiseen, me emme ole samaa mieltä. Todistusaineistoa tällaisesta ei ole. Kiitoksia. Nyt annan esittelijälle puheenvuoron. Köszönöm Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos varjoesittelijöille lisäarvosta. Tämähän ei ole ensimmäinen keskustelu aiheesta. Olemme tavanneet aikaisemmin jo, koska aihe on aika hankala, monimutkainenkin. Mikä näkyy myös siitä, että, että täällä on ihmisiä, joiden mielestä viisi vuotta on liian lyhyt aika, ja komission mielestä viisi vuotta, jotta ehdotan on hyväksyttävä. Tätäkään meidän täytyy löytää kompromissi. Lähtökohtani oli, että meidän täytyy säilyttää veroilmoituksetkin viisi vuotta. Ja kun tässä työssä on aika paljon ylimääräistä hallintotyötä, niin siitä tämä raja käsitellään biostimulanteista, kaksikäyttäisistä biostimulanteista. Jokainen lannoite, kaikki jota, tuotteet, joita käytetään lannoitteena, niiden täytyy täyttää nämä toiminnallisuusvaatimukset koska tuotteilla voi olla erilaisia vaikutuksia ja kutakin vaikutusta varten vaaditaan vaan sitä, että vaatimukset täytetään. Minulla on tarkistuksia tätä koskien. Biostimulanteissa on eroja myös niiden vaikutuksissa. Kollega Kojakin ehdotus, Kaijan ehdotus on tullutkin esille varjoesittelijöiden kokouksessa. Minulla on kantaa, jo voisi käsitellä edelleen. Parlamenttia pitäisi kuulla vain tapauksessa, jossa sillä on toimivaltaa. Näissä teknisissä asioissa ei pitäisi haitata prosessia etsimällä sääntöjä joka käänteeseen komissiolla ja sidosryhmillä pitäisi olla mahdollisuus tuottaa tiettyjä spesifikaatioita. Ja meillä pitäisi olla osamme ainoastaan harmonisaatiossa tällainen lainsäädännöstä, mutta spesialisteilta ei pitäisi viedä tätä. Puheenjohtaja mainitsi, että Envillä on eri näkemys. Tämä tosiaan, että minun ehdotukseni on sisämarkkinaehdotus ja komissiolla on sama näkökulma. Markkinat vaihtelevat jäsenmaittain. Maan laatumaperä vaihtelee. Merkintäkysymys on tärkeä. Ja kysymykset liukenemisesta, niiden äh, pitää käsitellä suhteessa niihin tuotteisiin, joita viljelijät käyttävät. Muuten äh, säästäminen on liiallista ja harmonisoinnin suhteen sanoisin, että, että sen, sellaiset tuotteet, jotka tuottavat ainoastaan sisä, kotimarkkinoille, niitä ei pitäisi koskea harmonisoidut säädökset, mutta ne, jotka tuottavat sisämarkkinoille, niitä pitä, niin pitäisi kohdistua samat vaatimukset jokaisen tuotteen tapauksessa. Ja jos heihin kohdistuu vielä muita vaatimuksia, niin sitten kohdistuu. Joten minun ehdotukseni täydentää muita ehdotuksia. Se ei rajoita sovellusalaa. Ja tämä tukee sisämarkkinoita. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon, joten tarkistusten jätön määräaika on 28. maaliskuuta huomenna. Ei, ensi viikolla, anteeksi. Kaksi minuuttia aikaa ennen äänestystä. Kahden minuutin tauko. Ladies and gentlemen, if we take our seats, we can start the votes. No niin, hyvät naiset ja herrat. Voimme varmaan aloittaa äänestykset. Kiitoksia. Right. Um, the first vote is on... Hyvä on ensimmäinen äänestys on kuluttajasuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyö. There doesn't appear to be translation Romanian. Ilmeisesti romanian tulkkaus ei kuulu. Um, Mr. Schaldemose, could you possibly speak into your microphone so that the... Edustaja Schaldemose, voisitteko puhua eh, mikrofoniin niin, että tulkit kuulevat, mitä haluatte sanoa? But in... No kai se nyt ole ratkaistu, mutta englannin kanavalta kuului muuta kieltä kuin englantia. <laughs> Okay, do we now have... Eng- no niin, onko meillä nyt englantia englannin kanavalta? Nyt me en tiedä, kun minä puhun englantia. Let's give it a go kokeillaanpa. Ehm, nyt tämä on Olga Senalovan mietintö kuluttajasuojalainsäädännön täytäntöönpanosta. Hyvä on. Tarkistus 245 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 246 on raukeaa. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 248 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 249 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 ja 251 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ne raukeavat muutenkin. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten menemme 41 kahteen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 254 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 43-2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25, anteeksi, kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 257 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 258 puolesta 258, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48, 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 261 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Amendment. 279 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten äänestys yhtenä ryhmänä 58, 59, 60, 61 ja 62. Voidaanko nämä äänestää yhtenä ryhmänä? Kyllä. Yhtenä ryhmänä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt menemme Kiitoksia. Kompromissi neljä oli aivan selvästi hyvä kompromissi. Menemme sitten tarkistuksen 81, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372 ja 38. Ne ovat kaikki identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkist 92, 393, 394, 395 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11. Selvä. Eli kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. Juri 49 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. finding it very distracting tämä on nyt todella äh, hankalaa, kun te kaikki äh, äh, huudatte minulle. Tiedän, että haluatte auttaa minua, mutta antakaa minun lukea ja panoksen auttaa minua tässä. No niin. Two. Has that not fallen? No, 127.2. 1272. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131, sivulla 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 455 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 ja 459 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 462 ja 462 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 462 tarkistetaan koneäänestyksenä. Has fallen by one. Kiitoksia. Se oli hylätty. Ja sitten sitten 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142, 463, 464, 465 ja 466 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitoksia. Sitten menemme kompromissiin 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tarkistetaan tämä koneäänestyksenä. Se hylätään, hyvä, se hylätään sitten kompromissi 15, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 1562, jonka äänestämme yhdessä ryhmässä 157, 158, 159 kanssa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164, 8, 9, 4, 90, 91 ja 492 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 502-505 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5062 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 507 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 63 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 508 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty, eikö? Tarkistetaan. That's going to form. Um, hylätty. 509 ja 64 puolesta vastaan. Ty- tarkistetaan tämä. 509 ja 64 hyväksytty. Anteeksi, mutta kirjoititte tämän miltei identtisesti. Voisitteko kertoa, mikä kieli sitten on se, mikä lopulta määrää tämän muodon? melkein identtiset. Voisiko joku kertoa meille, miksi 509 ja 64 ovat melkein identtiset? It's the same approach, the same... Sama tarkoitusperä, sama lähestymistapa, sama sisältö, mutta hiukan eh, eri sanamuoto. Teknisesti identtiset, mutta lingvistisesti vähän erilaiset voit varmaan käsitellä tämän sihteeristön kanssa myöhemmin. Mutta tämä on ihan hyvä pointti, koska on tarkistettava, kumpi sitten hyväksytään. Okay, so it's... Hyvä on. Eli julkisen edun syistä tai julkisen e-, etua koskevissa asioissa. Eli sitten juristilingvistit voivat päättää tästä. Eli matters tai reasons ovat nämä kaksi eri sanaa. Tässä on hyvä, että meillä on lakipiehiä valiokunnalla, koska tämmöisiä kysymyksiä nousee esiin. Sitten kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 515 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 516 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 517 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 175 kohta 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 518 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 519 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 179 puolesta vastaan tyhjää

1822 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 183 ja 522 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 187, 523, 524 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten menemme tarkistuksen 527 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 528 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 66 on rauennut. 1, 92.2, ja 67-71 jurilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemänkymmentäkaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi yhdeksän kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194532 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 195 ja 533 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 197 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Juri 73. Siitä äänestetään yhtenä ryhmänä tarkistuksen, juuri tarkistuksen 74, 75 ja 76 kanssa puolesta vastaan tarkistetaan tämä. Hyväksytty. Juuri 77 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 78 ja 535 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 199 vastaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten johdantoosan kappaleet. Voimmeko äänestää jostain yhdessä? Yksi, kaksi ja kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri viisi raukeaa. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hy- hyväksytty. Juri 6 on yhteensopiva puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4 ja 5, niistä ne äänestä 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, juuri 8 raukeaa. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri kymmenen. Juri 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi, raukea. Juuri 11 raukea, eli tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 206. Ei. Se on yhteensopiva puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Herran Marjakseen ensimmäinen tarkistus täällä valiokunnassa ymmärtääkseni. Sitten tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri 16 raukeaa. Tarkist... Anteeksi, kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 233 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 234 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi, kolme, yhdeksän raukeaa varmaankin. Thirty one has been adopted through 31 on hyväksytty kompromissitarkistuksen kautta, joten 239 raukeaa, joten menemme kompromissiin 26 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 21 jurilta puolesta vastaan tyhjää, hylätty 242 puolesta vastaan tyhjää, hylätty tar- kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Se on koneäänestys. Hyväksytty 33 puolesta, ei ketään vastaan. Onnittelut ja sitten äänestämme mandaatista aloittaa neuvottelut äänestämme mandaatista aloittaa neuvottelut. Kiitoksia oikein paljon. Kaksi vielä äänestämättä. Kiitos. 33 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Thank you very much. That was a... Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia, se oli iso työ. And I do hope that there's a really clear press release going out on... Toivottavasti lehdistötiedotte on selvä, koska tämä on perusasia, joka auttaa kuluttajasuojaa. the next item is... Seuraava kohta on Hanan mietintö Fintechistä. Olisiko mahdollista lopettaa jutustelu? Koska meillä on tiedonanto Fintechistä. just have a moment of calm. Okay. The, an email went... Kiitos. Tänä minulla lähti sähköposti. Tämä oli Ermosta Harantsovan työtä, mutta täällä kiersi sähköposti kaikille mepeille, että kompromissitarkistuksen huomioissa oli virheellistä tietoa. Ja jos kompromissitarkistukset hyväksytään tai hylätään, riippuu lopputuloksesta – Kompromissitarkistukset hyväksytään tai hylätään riippuen sen blokin tuloksesta, johon ne kuuluvat. Siis koko blokki määrää yksittäisten tarkistusten kohtalon. Blokki 1. Kompromissi 1, 5 ja 2. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Blokki 2, kahdeksan, neljä ja 9 mukana puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seitsemän raukea blokki kolme. Kompromissit 6, seitsemän ja neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistuksen kerran blokki 4 13 10 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 5 kompromissit 11 12 15 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Sitten tarkistus 36 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. 36. Hyväksyttiin. Blokki 6, kompromissit 16, 21 ja 22 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Blokki 7, kompromissit 14, 17 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Blokki 8, Kompromissit 18, 19, 24 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hyväksytty. Tarkastus 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. 53. Must. Amendment. Hyväksytty 55 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys me, me, lausunnosta kokonaisuudessaan. Ok. Elektronisesti. Thank you very much that close. So that's by 30. 32 puolesta, kolme vastaa, kaksi tyhjää. Loistaa työtä. Ja kovasti suosittelen, että luette mietinnän ja sitten vielä olen lukenut, niitä. sen on paljon asiaa. Kiitos. Tiedän, jotkut ovat lukeneet, toiset eivät. Valtava työpanos. Kiitos. Ja sitten Euroopan gigabit-yhteiskunta 5G. Sitten White. Kompromissi yksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta, Tarkistus 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää rauennut. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää kaatuu. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan kompromissi neljä. En mä nähnyt sosialistia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi tarkistukset 26 ja 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan. Tarkistetaan tarkistus 30. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi, 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 50 puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan 50. Fools. Raukea. 52 puolesta vastaan. Tyhjää. Raukea. Kompromissi 11 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 56 puolesta vastaan. Tarkistetaan 56. hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyvä kaatuu. 59 puolesta vastaan tyhjää kaatuu. 60 puolesta vastaan tyhjää raukeaa. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyvä, raukeaa. 70 puolesta vastaan tyhjää raukeaa. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hyväksytty, 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 81 puolesta vastaan tyhjää raukeaa, 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 83 puolesta vastaan tyhjää raukeaa. Ja lausunto kokonaisuudessaan 32.3. Onnittelut. Okay. Many thanks everyone. Should we just take a few... Kiitokset. Pidetään parin minuutin tauko ja sitten mennään seuraavaan kohtaan viittavaille. starting again at 10.55. Five minutes before 10. Aloitamme 10.55. 9.55, 5 minuuttia ennen 10.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 Right, ladies and gentlemen, I'm going to start, although I seem to have lost a sec. No niin, hyvät naiset ja herrat, aloitetaan. <laughs> I probably can't start without the secretariat. En varmaan voi aloittaa ilman sihteeristä. But I... Can I have anybody from the secretariat here? Onko täällä ketään sihteeristöstä? Thanks very much. So the next item for the agenda. Seuraava kohta esityslistalla on etämyyntiä käsittelevä kohta. Ää, nyt katsomme tarkistuksia. Keskustelu on käyty ja mm, olemme vähän etuajassakin. Annan heti Pascalille puheenvuoron, jotta hän voi kuvailla meille näitä tarkistuksia. Vielen Dank. Liebe Vicky, was... Paljon kiitoksia, hyvä Viki. Mikä voi olla äh, mukavampaa kuin yksinkertaistaa tavaroiden myyntiä eurooppalaisilla sisämarkkinoilla? Tässä me yritämme luoda oikeudellisen tilan, jossa kuluttaja äh, eli ostaja on hyvin suojeltu. Hän tuntee oikeutensa hyvin. Hän tuntee oikeutensa varmaan parhaiten silloin, kun nämä oikeudet ovat yksinkertaiset, yksinkertaisesti ymmärrettävät. Minun mielestäni ne ovat yksinkertaiset silloin, jos ne ovat äh, samat kaikissa 28 jäsenvaltiossa. Ja äh, tämän pitäisi johtaa siihen, että että nekin, joilla ei tällä hetkellä ole vielä riittävästi luottamusta ryhtyä kaupan, kauppiaiksi netissä, uskaltavat tehdä tämän ja tällä tavoin myös tavaroiden myynti lisääntyy. Näin olisi täydellinen maailma. Todellinen maailma näkyy näissä 411 tarkistuksessa, joita tähän mietintöön on tehty. Kiitän ensin sydämellisesti kaikkia kollegoita, jotka ovat aktiivisesti osallistuneet tähän keskusteluun, eivät pelkästään suullisesti täällä, vaan myös sitä kautta, että he ovat tehneet näitä tarkistuksia. Minä pidän tätä hyvin rakentavana panoksena ja uskon myös, että voimme huomioida sen riittävällä tavalla niin, että parlamenttina prosessin lopuksi voimme puhua selväsanaisesti. Se on myös merkittävä asia, koska neuvosto ei ole vielä laisinkaan käsitellyt asiaa. Ja olisi erittäin hyvä, jos me parlamenttina tässä saisimme aikaan hyvän luonnoksen, koska tällä tavoin meillä olisi vahva viesti, kun käymme keskustelua neuvoston kanssa, koska neuvoston on myös ymmärrettävä, että kaikki se, mitä me eh, määrittelemme täällä digitaalisilla sisämarkkinoilla, ei ole mitenkään vähäpätöistä eh, sen suhteen, onnistuvatko nämä digitaaliset sisämarkkinat, ei niistä voi ainoastaan puhua kauniissa puheissa, vaan ne pitää myös konkreettisesti toteuttaa. Yhtenäinen ja vahva eh, parlamentin kanta on siksi tärkeä. Tämä tarkoittaa myös kaikille niille, jotka ovat tarkistuksia tehneet, eivät vain eille, vaan myös minulle, että saadaan aikaan eh, tiettyä avoimuutta ja joustavuutta, jotta hyvin kompromissiin päästäisiin. On tärkeää saada tasapaino eh, korkean kuluttajasuojan ja ratkaisujen välillä, jotka toimivat myös eh, pienille kauppiaille tässä välissä tämä kompromissin pitää sijaita. Minä olen aina halunnut yksinkertaisia ja selkeitä sääntöjä. Tältä pohjalta myös alkuperäisen mietintöni muotoilin. Olen myös tehnyt omia tarkistuksia, jotka menevät tähän suuntaan. Ja koska Olen esittelijänä tässä, olen keskustellut hyvin monien henkilöiden, järjestöjen ja yritysten kanssa, erilaisten sidosryhmien kanssa ja kaikkien näkemys oli tai kaikki olivat sitä mieltä, että pitäisi saada mahdollisimman suuri harmonisointi aikaan. Eli siinä mielessä, että meidän pitäisi saada aikaan yksi ainoa luku, joka varmistaa kuluttajien oikeudet. Oli kyse sitten kuluttajasuojajärjestöistä tai yritysjärjestöistä, niin kaikki pyysivät minulta, että tehkää tästä yksinkertainen ja mm, varmistakaa se, että nämä 35 eri oikeudellista tilannetta, jotka on tunnistettava, jos verkkokauppa aikoo harjoittaa, että nämä yhtenäistetään. Tämä on minun johtoajatukseni ja se johtaa siihen, että haluan käydä kompromissineuvotteluja rakentavalla tavalla. Odotan jo kovasti ensimmäisiä varjoesittelijöiden kokouksia, joissa voimme rakentavasti keskustella kaikista näistä ajatuksista. Ja uskon, että sillekin on tilaa, että että prosessin lopuksi saamme aikaan hyvän kompromissin. Se ei ole tärkeää pelkästään tämän asian suhteen, vaan myös muiden asioiden, joista kohta keskustellaan, että päästään hyvään lopputulokseen. Se on myös tämän rinnakkaisasiakirjan suhteen tärkeä. Sitä olisi oikeastaan pitänyt tästä erottaa, mutta niin se tehtiin, kun on kyse siis digitaalisesta sisällöstä. Ja katson tässä juuri kollega Thun und Hohensteinia, joka varmaan tarvitsee myös sitä, että me löydämme hyvän ratkaisun. Se on tärkeää hänen mietinnölleen. Meidän ei pitäisi nähdä tätä asiaa erillisenä muista asioista. On nähtävä kokonaiskuva ja yritettävä löytää hyvä yksinkertainen ratkaisu. Silloin ratkaisee myös muita ongelmia, jotka tähän liittyvät. Kiitoksia rakentavasta yhteistyöstä ja odotan jatkossakin rakentavaa yhteistyötä. Thank you very much. I'm going to... Kiitoksia. Sitten Lucy Anderson SED-ryhmästä. Kiitoksia. Sosialistien demokraattien nimissä haluaisin kiittää esittelijää erittäin voimakkaasti tästä näistä käydyistä keskusteluista tähän asti ja halukkuudesta kuunnella erilaisia sidosryhmiä ja osoittaa joustavuutta, sillä minun mielestäni meillä on edessämme suuri haaste. Kuten todettiin, neuvostohan ei ole päässyt puusta pitkään vielä tämän ehdotuksen kanssa. Ja meidän täytyy olla erittäin luovia, kuten myöskin järkeviä, jos haluamme, että parlamentti esittää sellaisen ehdotuksen, joka vie asioita eteenpäin ja mahdollistaa sen, että saamme todellisia tuloksia aikaiseksi. Meidän ryhmämme on sitä mieltä, että vaikka olemmekin pitkälti sitä mieltä, että harmonisointi, sikäli kun se on mahdollista, on hyvä tapa edetä, sen ei tulisi tapahtua korkean kuluttajasuojatason sijaan, vaan sitä tämä valiokunta on aina puolustanut. Tässä olisi hiukan eri mieltä siis Pascalin kanssa. Se eh, tasapaino on tärkeä. Me emme halua sellaista juridista puitteistoa, joka ei ole yksinkertainen, eikä ole selvä, eikä takaa juridista varmuutta. Toisaalta korkea kuluttajasuojatason takaaminen on lähtökohtana sopimuksissa, kuten myöskin tässä valiokunnassa. Näin ollen näette, että olemme esittäneet aika paljon erilaisia tarkistuksia eri toimissa – ei pelkästään yhtä harmonisointua lähestymistä tarkistuspuolella, koska me haluamme vielä varata kantamme tässä vaiheessa. Ei mistä muusta syystä kuin siitä, että vaikutusanalyysiä ei ole vielä tehty täysin sen suhteen, miten tätä soveltamista tulee laajentaa. On valtava ero nimittäin sen välillä, että katetaan tällaiset internetostokset ja kaikki myynti, joka olisi tämä täysimittainen toimistosan soveltamisalan laajentaminen. Pascalhan tämä myöskin hyväksyy Tässä vaiheessa siis me tuemme tällaista harmonisoitua lähestymistapaa tietäen kaikki nämä tosiasiat ja epävarmuudet. Se ei kuitenkaan merkitsisi sitä, ettemmekö olisi rakentavia lähestymistavassamme ja hyvin pitkälti odottamisaamme työskennellä yhteistyössä kanssanne. Kollegoilla on varmasti paljon lisättävää. Ja lopuksi kun tarkastellaan sitä, mitä tässä aluksi totesin, sen suhteen, että pyritään saamaan aikaiseksi ratkaisu, joka toimii maailmanlaajuisesti ja neuvosto ja muut voivat sen hyväksyä, niin meidän täytyy niin pitkälti kuin voimme kunnioittaa erilaista juridista perinnettä jäsenvaltioissa samalla kuitenkin aikansaiden täysin eurooppalainen lopputulos. Se on nimittäin se tapa, jonka avulla saamme aikaiseksi sen, mitä haluamme saada aikaiseksi. Kiitos siis kaikille. Meillä on ollut valtava mielenkiintoisia keskustelua sidosryhmien kanssa, elinkeinoelämän, kuluttajien ja kaikkien kanssa, jotka ovat tässä mukana. Tämä on erittäin hedelmällinen prosessi. Kiitoksia. Alin. van Bossert. Thank you very much, Vicky. Um... Kiitos, Vicky. Uh, minun mielestäni nämä erityiset puheenvuorot ja myöskin tarkistukset, joita olemme osoittaneet, selkeästi osoittavat, että olemme täysin tyytyväisiä Pascalin esittelijän työhön ja hän on ottanut huomioon useita huolenaiheitamme. Minulla on muutama lisämuutosehdotus, jonka olen esittänyt ennen kaikkea tämä ilmoitusaika, joka koskee kuluttajia. Olen sitä mieltä, että on erittäin tärkeää, sillä meidän tulee välttää se, että kuluttajat voivat hyödyntää tätä järjestelmää ja me emme saa saada aikaiseksi negatiivisia vaikutuksia. Siitä syystä on tärkeää, että kuluttajat otetaan kunnolla huomioon eli, e, ja ettei kuluttajan tilannetta vaaranneta. Eli tämä ilmoitusaika, sen minun mielestäni on sellainen, että siinä pitäisi tulla hiukan vastaan. Tämän lisäksi olen sitä mieltä, että pienet virheet, ne eivät sovellu tämän direktiivin soveltamisalaan. Ja toivon, että tätä rakennettakin hieman muutettaisiin lisäten uusi kappale, joka koskee todistustaakkaa. Se on erittäin tärkeä osa tätä komission ehdotusta ja kun otetaan mukaan todistustaakka tähän, niin tiedän, että esittelijä pikemminkin haluaisi, että todistustaakkaan liittyvä määräaika olisi kuusi kuukautta. Minun mielestäni voisimme ehkä löytää tässä kultaisen keskitien ja olen esittänyt tarkistuksia, jonka mukaan tämä aika voitaisiin pidentää yhteen vuoteen. Se on tämänhetkisen tilanteen ja komission ehdotuksen välimaastossa. Ja myöskin seurailen esittelijää niissä tilanteissa, jossa on valtava epäsuhta sen suhteen, miten paljon takaa koituu myyjälle. Meidän täytyy tehdä aivan selväksi se, että emme saa jäädä odottamaan sitä, että myyjä maksaa takaisin toimimattomat hyödykkeet ennen kuin hän on edes itse saanut niitä itselleen. Ja lopuksi mielestäni on valtavan tärkeää se, että meidän täytyy ottaa huomioon myös käytetyt tuotteet ja on tärkeää, että niin alistetaan toisen säännöstön ja ehdotan, että myyjä silloin kun kysymys on käytetyistä tavaroista voi valita tällaisen lyhyemmän takuuajan niin, että se ei koskaan ylitä yhtä vuotta. Kiitoksia. Kaija Kallas. No, Kaija Kallas seuraava. Oh, thank you. Kiitos. Ryhmäni ei ole tehnyt monia tarkistuksia. Tuemme esittelijäkantoja. Me kannatamme myös sitä, että offline tätään tämän ulkopuolelle ja että 1994 direktiivi kumotaan. Kuitenkin me tuemme täyttä harmonisointia. Ilman sitä tässä ei ole mitään järkeä. Meillä on nyt 28 eri säännöstöä, ja juuri tämän vuoksi yritykset eivät myy verkossa rajojen yli. Komissio on sitoutunut antamaan dataa koko lainsäädäntökauden, joten hän pitäisi antaa tietoa siitä, miten kansalliset offline-säännöt poikkeavat 1944 direktiivistä, kuten minimaaliharmonissa sanotaan. Useimmissa tapauksissa kuluttajat haluavat, että heidän tuotteensa korjataan. Mutta jos yhden korjauksen jälkeen tuote ei edelleenkään toimi, heillä pitäisi olla oikeus lopettaa sopimus. Jos me haluamme luoda kannusteita tuotteiden pitemmälle elinkaarelle, korjauksia pitäisi suosia. Korja- sopimusten lopettamisen suhteen pitäisi määritellä lopettamispäivää, muuten tämä on liian laajaa. Ja pitää huolta myös siitä, että korvaukset, takaisinmaksut tapahtuvat, kun kuluttaja on saanut tuotteen eikä mitään kuulu. sitten sisäänrakennettu digitaalinen sisältö. Siinä tämän digitaalisen sisällön kokonaisuuden kanssa pitää löytää ää, äh, rajapinta, mutta ostajalla pitäisi olla yhteys myyjään. Ei saa olla porsareika, että ostajan täytyy selvittää, kuka on äh, digitaalisen sisällön toimittaja myyjän sijasta. Sitten nämä kaudet, äh, takukaudet ja todistustaakan kääntäminen. Sihteeristön taulukon mukaan useimmissa jäsenvaltioissa on kuuden kuukauden käännetty todistustaakka ja kahden vuoden takuukausi. Useimmissa maissa, vaikka sanotaan, että useimmissa maissa on alhaisempaa kuluttajan suojaa sitten, en usko. Refit-prosessi ei ole osoittanut, että olisi vahvaa keissiä muuttamaan, muuttaa näitä kausia kuluttajien käyttäntöä ajatellen. Kuluttajat tietävät, että heillä tämä kuusi kuukautta ja kaksi vuotta. He toimivat sen mukaan. Maissa pitempi kausi ihmiset eivät tiedä, että heillä on pitempi kausi, eivät he hyödynnä sitä. Ja kuten aluksi sanoisin, ilman täyttä harmonisointiehdotus menettää tarkoituksensa. Toivottavasti voimme löytää kohtuullisia kompromisseja. hire. The next speaker is Dennis de Jong, but he's not here. uh Marco Zulu. Dennis Jong ei täällä, eikä Johan myöskään. Marko Zulla. Kiitoksia. Kiitän myös esittelijää hyvistä ajatuksista. Olemme samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että että pitäisi uudelleen arvioida tämä vuoden 1999 takuudirektiivi. Tämä on kunnianhimoinen tavoite, mutta se on tarpeen, jotta voidaan äm, saavuttaa korkea taso. Sitten äh, mietinnön yksityiskohtaan tietenkin on selvää, että me tarvitsemme selvän, avoimen äh, asetuksen. Tällä tavoin lisäämme kuluttajien luottamusta ja voimme todellakin kannustaa internetmyyntiin, samantyyppiseen myyntiin kuin jos menisi lähikauppaan. Tarpeen on saada vähimmäistakuu pituudeksi kaksi vuotta. Tiedämme, että joissain maissa tämä takuaika on korkeampi. Toivottavasti tästä löydetään hyvä kompromissi. Haluaisimme kiinnittää huomiota myös pienkauppiaihin. Pienkauppiaat ovat tänä päivänä hyvin heikossa asemassa, jos kauppias esimerkiksi myy tietotekniikka tuotteita, suuren merkin tietotekniikkatuotteita tarjoaa kahden vuoden takuun kuluttajalle siinä vaiheessa, kun tuotteessa on joku virhe ennen kahta vuotta, mutta sen vuoden jälkeen, eh, jolloin tuottaja takaa takuun kauppiaalle, niin silloin tuon pienen kauppian täytyy kantaa kaikenlaisia kustannuksia taatakseen loppukuluttajan suojan. Tämä epätasapaino on myyjän haitaksi ja se mitä me haluaisimme on se, että tämä tuote takuu tuottajan tuotetakuu olisi yhtä pitkä kuin tämä laillinen takuu. Me tiedämme, että mm, tästä asiasta päätetään kansallisella tasolla, mutta tässä yhteydessä olisi tärkeää viitata tähän, jotta jollain tavoilla voitaisiin taata enemmän varmuutta myös pienille myyjille ja tällä tavoin lisätä kuluttajien luottamusta verkkokauppaan. Me kannatamme myös sitä, että ryhdytään keskustelemaan tuottajien vastuusta virheellisen tuotteen kohdalla. Tässäkin suojellaan pieniä myyjiä ja sitten olemme sitä mieltä, että täytyisi kannustaa hyvään lähestymistapaan tässä valitushierarkiassa, jos haluamme mennä kiertotalouteen, niin korjattavuuden täytyy olla etusijalla. Kuitenkin kustannusten on oltava hyväksyttäviä myös niille, jotka näitä palveluja tarjottavat ja sellaisessa ajanjaksossa, että se on siedettävä kuluttaja. Thank you. So I have five speakers. Kiitoksia. Viisi puhujaa vielä. Grappini. Mulțumesc, Viki. Kiitoksia, Viki. Minäkin haluaisin onnitella esittelijämme tästä hyvin monimutkaisesta mietinnöstä, koska eh, meidän täytyy, kun teemme uusia asetuksia, tässä puhun nyt erityisesti komissiolle, niin silloin emme saa monimutkaista asioita. Tämän direktiiviehdotuksen tarkoitus It's not translated. I have it. Can we try again? Can you try? Keep speaking. It was working for me. Keep going. I repeat? Yes, keep speaking. Okay. Toistanko? Hyvä on. Minäkin haluaisin onnitella esittelijöitä. Kuuluuko nyt? esittelijä. Kuuluuko? Hyvä. E, hänen tekemistään ehdotuksista. Minäkin olen tehnyt hyvin paljon tarkistuksia, olen keskustellut esittelijämme kanssa silloin kun tehdään tällaista säädöstä, kuten tämä direktiiviehdotus on, niin emme saa monimutkaista asioita. Direktiivin tarkoituksena on suojella kuluttajaa silloin, kun hän ostaa sähköisesti, ostaa verkkokaupasta. Mitkä ovat meidän rajalinjamme? Ensinnäkin ostettujen tuotteiden takuun täytyy olla todellinen ja se täytyy tapahtua hyväksyttävässä ajanjaksossa. Tässä meidän on neuvoteltava ja päästävä yhteisymmärrykseen niin, että olisi samanlaiset takuut kaikissa jäsenvaltioissa. Lisäksi pitäisi mm, harmonisoida tämä mahdollisuus, että kuluttajan pitää pystyä valita vapaasti korjaaja hän on kuluttaja ja hänellä pitäisi olla vapaa oikeus korjauspalvelun tarjoajan valitsemiseen. Ja sitten on varmistettava tasa-arvoinen kauppa. Jos me emme harmonisoi yhtenäismarkkinoita, niin ei, miksi meillä sitten yhtenäismarkkinat on, jos joka maassa on eri takuut, erilaiset korjausmenettelyt? Eli kolme neljä asiaa ovat eh, tässä tärkeitä. Kaikkien tarkistusten on mentävä tähän suuntaan. Toisaalta me emme myöskään saa lisätä taakkaa erityisesti pk-yrityksille. Sääntöjen on oltava yksinkertaisia, helposti tarkistettavia ja selkeitä menetelmiä pitää olla, jotta olisi tasapaino siinä, että kuluttajalla on suoja, kun hän ostaa verkosta. Muuten emme edistä verkkokauppaa, emmekä rajat ylittävää kauppaa. Uskon, että tässä pääsemme yhteisymmärrykseen. Ja, danke schön. Äh, danke schön. Äh. Kiitoksia. Kiitos äh, Pascal myös erinomaista yhteistyötä. Mehän teemme yhteistyötä myös sopimusoikeuden suhteen ja me yritämme varmistaa, ettei no, synny päällekkäisyyksiä näiden kahden tekstin välillä niin, että sama oikeus vallitsee ja silloinkin kun syntyy päällekkäisyyksiä, niin on aivan sama kumpi oikeus äh, on voimassa, kun on kyse äh, sopimusoikeudesta digitaalisissa sisällöissä ja verkkokaupasta. Ja tässä olemme hyvällä tiellä. Se, missä olemme eri mieltä, niin siinä on kyse harmonisoinnin asteesta ja kuluttajasuojan tasosta, joka siihen liittyy. Ja tässä minä haluaisin ihan selvästi sanoa, en minä mitenkään vastusta korkea harmonisoinnin tasoa. Minä kannatan sitä kovasti, mutta se ei saa tapahtua jäsenvaltioiden kuluttajasuojan kustannuksella. Ja tätä olemme aina sanoneet ryhmässämme. Ja siksi, Rova Van Bosse, teidän ehdotuksenne, että eh, tämä määräaika laskettaisiin vuoteen, niin silloin se tarkoittaa sitä, että kyseenalaistaan se, mitä meillä yhteisenä eurooppalaisena lainsäädäntönä jo on, eli vähintään kaksi vuotta. Tämä olisi äh, huononnusta. about... Tuota minä olen sanonut. Puhuin todistustaakan kääntämisestä. Meidän pitäisi pitää kiinni takuukaudesta kahdesta vuodesta kiinni, mutta tämä muutos olisi sinun suuntaasi, se muuttuisi puolesta vuodesta vuoteen. No sitten minä ymmärsin väärin. Äh, pyydän anteeksi, se olisi todellakin ollut katastrofi. Kuitenkin äh, uskon, että komission ehdotus ja myös se, mitä Pascal ehdotti, on äh, oikeuksien heikennys useimmissa Euroopan unionin valtioissa, enkä minä voi sitä näin hyväksyä. Mainitakseni esimerkkejä Ranskassa ja Belgiassa esimerkiksi Meillä on erityissääntöjä näitä äm, epä... Äh, äh, tällaisia, tällaisia haittoja, äh, haittojen suhteen, jotka ovat piilossa, äh, niin tämän ottaisin mielelläni myös käyttöön muissa maissa, kun on kyse tällaista piilohaitoista niin se on tärkeää. Sitten Saksassa, Ranskassa ei ole myöskään vanhentumista, vanhentumis näissä oikeuksissa tai Englannissa on oikeus perua kauppa riippumatta näistä onko siinä virheitä vai ei, kun on ostettu etämyyntinä. Ja on myös muitakin esimerkkejä. Tämä osoittaa sen, että jos me kuljemme tätä tietä, niin silloin kyseenalaistamme kuluttajasuojaoikeudet joissakin jäsenvaltioissa. Siksi meidän on päätettävä, haluammeko täysharmonisointia. Kyllä minä sitä kannatan, mutta sitten meidän on otettava nämä valtiot mukaan ja näiden valtioiden oikeudet, tai sitten äh, teemme edistystä, niin kuin tähänkin asti on tehty kuluttajasuoja-oikeudesta, eli toimimme ähm, askel askeleelta. Ja toinen asia, joka on mielestäni tärkeä äh, ja näkyy tekemissäni tarkistuksissa, on se, että meidän täytyisi olla innovatiivisia innovatiivisia myöskin sääntöjen suhteen, ja siksi olisi hyvä, jos se, mm, mitä tilaamassamme tutkimuksessa suositellaan, äh, sitä tarkemmin tarkastelisimme. Eli olisi tällainen elinkaari äh, sääntö, se ratkaisisi jo jotkut näistä täysharmonisointiongelmista. Andreas Schwab, kiitoksia Viki ja kiitoksia siitä, että saa mahdollisuuden kommentoida tätä. Mielestäni Pascal Rimunin esittämä ehdotus on erittäin tasapainoinen, rakentava ja avoin, mutta ennen kaikkea se on äärimmäisen eurooppalainen. Edessämme oleva ongelma ei niinkään koske korkeakuluttajahuojan tasoa, koska siitä ei juurikaan keskustella, vaan se on se, mitä pitäisi tehdä, jotta voidaan mahdollistaa se, että kaikki Euroopan kansalaiset – voivat saada eh, saman palvelu- ja tavaratarjonnan ulottuvilleen. Täytyy tunnustaa, että Saksassa tässä suhteessa ei ole ongelmaa. Tämä ei ole siis saksalainen ongelma, vaan se koskee varsinkin Itä-Euroopan maita. Siellä valitetaan ja aivan oikeutetusti, että erittäin suuri määrä tuotteita jää heidän ulottumattomilleen – ja siitä syystä ehdottaisin, niinku, kannatan todella ehdotusta siitä, että sanotte, että haluamme olla erittäin rakentavia, mutta tässä suhteessa haluaisinkin kysyä teiltä, että mikä teidän ehdotuksenne nyt sitten on? Itä-Euroopan Euroopan unionin kansalaiset eivät saa mitään etua tässä teidän ajatuksestanne korkean tason kuluttajasuojasta. Lopputulos on se, että siellä ei saada riittävästi palveluita ja hyödykkeitä Tätä ne haluavat, tähän pitäisi pureutua. Minun, kunhan tämä ratkaisu saadaan aikaiseksi, sitten kaikki on konkreettista, mutta Pascalin ehdotus siitä, että, että tämä todistustaakkaa aika lisättäisiin, nostettaisiin yhteen vuoteen ja elinkaariaika, jonka itse valmistajat joutuvat ilmoittamaan, on työkalu, jonka avulla luodaan parempaa kuluttajansuojaa samalla, kun se voitaisiin harmonisoida niin, että tämänhetkinen tarjonta, joka on Ranskassa, Yhdistyssä kuningaskunnassa ja muissa länsimaissa tarjolla, voisi myös saavuttaa Itä-Euroopan. Monet teistä ovat varmasti nähneet tämän asian. Historian tässä talossa se sai alkuunsa vuonna 2000 ja perusteet ovat aina hiukan piilossa. Se tilanne on vaikea ja ymmärrän, että se maa, jonka etuja muutetaan, ei välttämättä ole suinkaan tilanteeseen tyytyväinen, mutta meidän täytyy katsoa koko Euroopan unionin etua, eikä mitata näitä työkaluja suhteessa vain yhteen kansalliseen lainsäädäntöön. Jos katsotaan tsekin lainsäädäntöä, niin saataan nähdä, että, että se menee joidenkin mielestä liian pitkälle ja tietyillä osa-alueilla se joutuu hieman laskemaan, mutta loppujen lopuksi kaikki kuluttajat hyötyvät siitä, kaikilla on etu ja siksi haluaisin tietää niiltä, jotka vastustavat Pascalin ehdotuksia, mikä teidän mielestänne on se parannus, joka saa aikaiseksi ehdotuksessa, joka ei kannata täysin harmonisointua tilannetta. Me olemme avoimia, pyrimme tuloksiin ja 15 vuotta niitä ei ole saatu. Siksi tällä kertaa pitäisi onnistua paremmin, jos ei, niin jätetään väliin. Kiitoksia. Rosa, please. Rosa seuraavana. Anything, then Thanking very much. Haluan kiittää Paskalia kovasti työstään ja osallistumisestaan. Hänellä on erittäin käytännöllinen, kohtuullinen asenne. Hänen ehdotuksensa on toteutettava. Hänen ehdotuksensa on toteutettava. Ja esityksensä alussa hän puhui luottamuksesta – siitä haluaisin puhua vielä. Kuluttajat eivät hyödy sisämarkkinoista, jos Ja jos yritykset eivät usko, että 500 miljoonalla ihmiselle myyminen on turvallista, että he voivat hyötyä sisämarkkinoista kokonaisuudessaan. Tämä vaatii yksinkertaista lainsäädäntöä. Tässä on aito palvelu kuluttajille. Haluan painottaa sama asiaa. En halua, että luomme hämminkiä. Voimme kuluttaa lainsäädännöstä tai kuluttajan suojasta. Ja tosiasiassa rajoitamme kuluttajan pääsyä erilaisiin tuotteisiin. Kannattaa että kuluttajien ja yrittäjien maailma on yhtenäinen. Jos oli jompaa kumpaa, niin e- silloin tämä ei toimi. So, Pascal Eli Pascal, minä esitin yhdeksän tarkistusta. Ja haluaisin palata vielä tähän minimi-maksimi-harmonisointiin. Jos katsotaan äh, tätä kokonaiskuvaa, niin haluamme äh, tehdä nettimyynnistä helpompaa sekä kuluttajille että myyjille, eikö? Ja minun jäsenvaltiossani, jossa paljon äh, myydään internetissä, ihmiset ovat kovin tyytyväisiä tilanteeseen. Meillä on myös lyhyt kieltäytymisaika, jota ihmiset ovat tottuneet hyödyntämään sekä kaup- tavallisissa kaupoissa että internetissä. Jos se poistetaan, niin en minä sitten enää siirry internetin ostamaan, vaan ihan kivijalkakauppaan, josta tavaroita saa. Ja siksi mielestäni on tärkeää, että ne ihmiset, joilla on näitä perinteisiä menetelmiä, Evelinistä mainitsi jotkut, saavat ne säilyttää. Ja minun mielestäni se ei mitenkään estä näitä muita kysymyksiä, joita Andreas mainitsi, että itä-eurooppalaiset kuluttajat voivat myöskin ostaa, mutta on tärkeää, että säilytetään luottamus. Kuluttajat voivat säilyttää ne oikeudet, joihin ovat tottuneita. Minun tarkistuksissani totean siis, että nämä lyhyen aikavälin kieltäytymisoikeudet pitäisi säilyttää. Ja toinen tarkistus, joka olen esittänyt, koskee tuotteen elinkaarta. Jos kaikille kuluttajille sanotaan, että kahden vuoden kuluttua tuotetta ei saada palauttaa, niin se on täysin sitä vastausta me juuri sovimme eilen. Eli että pidennettäisiin tuotteiden elinkaarta. Olemme esittäneet tarkistuksen, että jos kuluttaja on oikeutetusti olettanut, että tuote kestää pidempään, niin silloin tällainen pitkä, pidempi ajanjakso pitäisi olla vähän enemmän joustavuutta tähän kahteen vuoteen. Nämä ovat jotakin niistä tarkistuksista, joita olen esittänyt, mutta Lucy Anderson on vielä pyytänyt lyhyesti puheenvuoroa. Andreas by Andreas. No, Andreas puhui suoraan minulle. Olen iloinen, että voin vielä kommentoida. En vastusta Pascal 14. Siinä on monta erittäin tervetullutta piirrettä. Hän on ollut erittäin avoin esimerkiksi kätkettyjen vikojen ongelman suhteen. E, olemme ehdottomasti avoimia keskustelulle ja haluamme ratkaisuja, joka toimii kaikissa jäsenvaltioissa Täytyy kuitenkin muistaa todellisuus kentällä. Monissa valtioissa Saksassa kuluttajat eivät ole aina perillä oikeuksista, Olemme käyneet tätä keskustelua aikaisemmin. On myös aika hankalaa saada oikeutensa täytäntöön pantua nämä joukkokanteet. On yksi kysymys ja hyvä ratkaisu löytäminen sille on yksi asia. Komissio työskentelee tämän parissa kuluttajoikeuksien täytäntöönpanoa jakokanteet ovat yksi teema kuluttajien oikeuksien, mutta tämmöinen todellisuudeksi on hankalaa. Siksi sanon, että meidän täytyy olla varovaisia, koska tässä mitat, mittasuhteet muuttuvat valtavasti. Meillä on muitakin alueita, joissa rajat ylittävä kauppa on relevanttia, mutta tämä on sovellusalan suhteen iso, iso juttu. En halunnut kuulostaa negatiiviselta, haluamme ottaa osaa tähän prosessiin. Kiitos. Pascal Arimon. Pascal Arimon. Äh, kiitoksia. Hyvä Viki. Yhteenvetona kiitoksia rakentavasta keskustelusta jälleen tänään. Se, mitä Kaija Kallas juuri sanoi, äh, asuu asian ytimeen, eli joko tärkeissä asioissa – saamme aikaa maksimiharmonisoinnin tai sitten emme tee mitään. Muuten jätämme vuoden 1999 direktiivin sellaisenaan ja asia jää sellaiseksi. Tällä on kyllä seurauksensa digitaalisilla sisämarkkinoilla. Seurauksena on nimittäin se, että jatkossakin meillä on hyvin paljon erilaisia äm, oikeustilanteissa tai eri jäsenvaltioissa, eli kauppioilla on ja tämän tyyppisestä tavasta toimia hyötyvät kolme neljä monopoli kaltaista yritystä, jotka tänä päivänä on, Amazon, Zalando, Google. Jos me tätä haluamme kuluttajille, niin sitten jätetään asiat näin. Mutta jos haluamme kilpailua, jos haluamme, että pienet kauppiaat voivat osallistua eh, digitaalisille sisämarkkinoille, niin silloin meidän pitäisi tämän lainsäädäntöehdotuksen tärkeimmät kysymykset harmonisoida. Silloin saimme tämän niin kutsutun tasaisen pelikentän, jolloin jokainen voi osallistua, jolloin luottamusta syntyy ja myös pieni kauppias, pk-yritys rohkenee lähteä mukaan markkinoille. Jos näin tapahtuu, niin silloin saamme vielä suuremman tarjonnan, jota eivät määrää ainoastaan muutamat suuret monopolit. Kyse on siitä, että prosessin päätteeksi arvioidaan myös, minkä tyyppiset kuluttajansuojaoikeudet pitää harmonisoida ja mitä ei. On muutamia harvoja, joissa minä itsekin sanoin, että ei näitä tarvitse harmonisoida. Tämän voimme jättää myös jäsenvaltioiden tehtäväksi. Täällä mainittiin jo Belgiassa ja Ranskassa oleva periaate, piilotettu virhe, piilossa oleva virhe. Jokainen jäsenvaltio voi tehdä tämän niin kuin haluaa samoin vanhentumisajat. Tämänkin voi jokainen jäsenvaltio päättää miten haluaa. Voisin kyllä kuvitella myös, että tämä hylkäämisoikeus on sellainen, että jokainen jäsenvaltio voi itse päättää sen, koska kauppa kauppiaiden liiketoimintamalleissa on yleensä kuukauden tai kahden kuukauden hylkäämisoikeus, eli äm, ei tässä markkinat kovasti kärsisi siitä, jos jokainen jäsenvaltio määrittelisi tämän. Se, mikä minua hiukan yllättää, erityisesti sosiaalidemokraattisten kollegoiden puheissa on se, että toisaalta ei haluta mitään oikeudellista velvoittavaa hierarkiaa, eli että kauppias ei ole pakko ottaa tuotetta takaisin korjattavaksi, jotta se päätyisi uudelleen kiertoon. Toisaalta sitten sanotaan, että halutaan elinkaarta. Nämä ovat kaksi eri konseptia, jotka ovat ristiriidassa keskenään. Eli äh, mielestäni olisi hyvä, että äh, jos aina on tämä oikeus päättää sopimus, että se sopii yhteen elinkaariajatuksen kanssa. Tässä kaksi ajatusta menee päällekkäin. Ja kaksi, mu- kaikki muut asiat ovat sellaisia, että voimme äh, kompromisseja saada aikaan, mutta samaa mieltä koordinaattorin kanssa, kun hän sanoo, että prosessin päätteeksi kyse on siitä, että haluammeko markkinat, jotka tärkeissä asioissa ovat harmonisointuja. Jotkut jäsenvaltiot ehkä menettävät hiukan oikeuksia, mutta, menet, mutta saavat myös paljon oikeuksia ja tämä äh, tasapaino äh, kuluttajan suojassa, se mitä lopulta äh, saadaan aikaan, on tärkeää. Minä olen sitä mieltä, että prosessin lopuksi kuluttajan suoja on parantunut. Emme voi lähteä siitä, että kaikki jää sellaiseksi. Pascal, komissiolle pitää antaa puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin soveltamisalan laajentaminen on täällä tullut usein otteeseen esille. Olemme tottakin, totta kai huomioineet, että Remon on täällä esittelijä ja jurikomitean esittelijä Hautala ovat molemmat esittäneet soveltamisalan laajentamista offline-myyntiin. Haluamme auttaa parlamenttia kykyymme mukaan ja olemme jo tavanneet sen osapuolen, joka suunnittelee parlamentin tarkistuksia ja tuemme kovasti tätä työtä, jonka parlamentti tekee myös vaikutusanalyysin saralla. Toinen kohtani koskee tätä todella poliittista kohtaa. Edustaja Gebhardt on aivan loistavasti tiivistänyt sen pähkinänkuoressa. Yksi asia koskee kuluttajasuuntaa, toinen taas täyttä harmonisointia. Molemmat liittyvät täysin toinen toisiinsa. Yksi yleishuomio ja sitten hiukan yksityiskohtaisemmin siitä, millä tavalla mahdollisesti löydetään ratkaisu. Yleinen kommentti on seuraava. Tässä ehdotuksessa on kaksi lisäarvoa Euroopalle kokonaisuutena. Se saavuttaa täysharmonisoinnin, se auttaa elinkeinoelämää myymään tuotteita kautta EUn ja lisää kuluttajasuojaa. Aivan dramaattisesti itse asiassa verrattuna vuoden 1999 direktiiviin. Jos kuluttajansuojataso jätetään jäsenvaltioiden päätettäväksi, ne voivat itse lisätä kuluttajansuojatasoa. Ja monet ovatkin näin tehneet. Ne ovat menneet pidemmälle kuin mitä vuoden 1999 direktiivi edellyttäisi. Eli periaatteessa tätä varten direktiiviä ei tarvittaisi. Me tarvitsemme sitä siihen, että voimme lisätä kuluttajasuojaa niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät ole noustaneet tätä tasoa verrattuna direktiiviin, mutta jotka ovat täytäntöönpanneet direktiivi yksi yhteen. Eli nämä ovat ne kaksi lisäarvoa. Millä tavalla sitten päästään tähän lopputulokseen? Sehän nyt tässä se ongelma on. Se, mitä täytyy tehdä, ja otan yhden esimerkin, tämä esimerkiksi vapaa valinta verrattuna siihen valitusjärjestelmään, joka on käytössä. Meillä on kaksi perusratkaisua periaatteessa, ja me pääsemme sitten niistä yksimielisyyteen. Sen takia meidän täytyy löytää keskitie. Ja nimenomaan tässä esimerkissä neuvostossa käydään erittäin vakavasti otettavaa työtä ja ollaan nyt jo kotisuoralla tässä suhteessa. Ainakin tavoitteena on kesäkuun neuvosto, että löydettäisiin kompromissi. Kompromissilähestymistapa on se, että ei sanota, että tässä on joko tämä äh, vastuuhierarkia tai sitten kuluttajasuoja, vaan että siirrytään molemmissa kohti toinen toistaan. Ja lähestymistapa on se, että ajatus siitä, että kuluttaja voi lopettaa tilanteen nopeammin. Tässä ei tarvitse mennä tasolle asti ennen kuin voi päästä kokonaan toiselle tasolle. Kaksi tapaa on hoitaa asiaa. Yksityiskohdat täytyy tietysti vielä neuvostossa ratkaista, mutta kaksi tapaa on edetä. Yksi on se, että sanotaan, että jos kuluttaja on teetättänyt korjauksen ja sillä on virhe, syntyy joko sama tai uusi, ja silloin voidaan äh, lakkauttaa sopimus. Toinen tapa, jota neuvosto ehdottaa, on, että ehkäpä tietyissä olosuhteissa kulutan saattaa olla vaikea hyväksyä se, että korvataan tuote uudella tai korjataan se koska hän on menettänyt luottamuksensa siihen. Meidän täytyy nyt vielä muotoilla se jotenkin juridisesti. Lähestymistapa on se, että jos kuluttajalle tällainen luottamus on mennyt myyjään, niin silloin hänen tulisi kyetä päättämään sopimus. Eli meidän täytyy kyetä löytämään kompromissi näiden kahden äärikannan välillä ja mielellämme teemme teidän kanssanne yhteistyötä, puheenjohtaja. Niin, tämähän on nimenomaan sisämarkkina ja kuluttaja valiokunta, eli kuluttajat täytyy pitää mielessä. Nyt ollaan pikkuisen myöhässä aikataulusta, mutta tämä oli oikein hyödyllinen keskustelu. Näin siirrytään seuraavaan aiheeseen. joka on ehdotus asetukseksi maanrajoituksista. Tässä pohditaan kompromissitarkistuksia ja Rosatun on esittelijänä, ole hyvä. Kiitos Vicky. Kiitos Vicky. Paljon kiitoksia tarkistuksista. Kiitos myös hedelmällisistä keskustelusta varjostelijoiden kanssa. Viime viikolla lähetin varjoesittelijöille ensimmäisen osan kompromissiluonnoksia. Ne kannattavat suurimman osan tekstiä ja ne asiat, joista eniten puhumme, kooperaatioalainen sisältö. Nyt puhun niistä kompromisseista, jotka seuraavat näiden keskusteluita valiokunnassa ja varjostelijassa. Sovellusala on rajoitettu bisneksiltä yrityks kuluttajille. Toistan tämän. Ja tämä, jotta täytäntöönpanon valvonta ei vaikeutuisi. Yhteys palveludirektiivin on selkeämpi. Tässä ei mitenkään rajoiteta palveludirektiivin artiklaa 20. Se tarjoaa ainoastaan lisäkeinoja puuttua perustelemattoman kuluttajien syrjintään. Oikeuspalveluiden kanssa olemme löytäneet sanamuonnon 1944 myyntisopimuksista. Ja kuluttajien oikeuksia koskevasta direktiivistä. Sanotaan tähän äskettäinen tuomioistuimen päätös huomioon, mutta se ei muuta kumpaakaan direktiiviä. Ja painotan, direktiivejä tässä ei muuteta. Siinä ainoastaan otetaan huomioon tuomioistuimen äskettäiset päätökset. valitse laaja sopu siitä, että maharajoitukset ja verkkosivuille pääsyrajoittaminen esimerkiksi rajoitetun tuossa maassa sijaitsemisen vuoksi tämä pitäisi kieltää. Tässä olemme samaa mieltä. Suurimmat kiistat koskevat siitä, jos kuluttajan ää, eksplisiittisen hyvä hyväksynnän siirtäminen edelleen olisi pakollista. Tiedätte, että se ei ole minun suosikkivaihtoehtoni. Minä teen tarkistuksen, jossa todetaan, että myyjän selityksen pitäisi riittää, mutta koska me kompromisseja etsimme, toivon, että tämä helpottaa työtämme. Myös tekstin muissa osissa päätin tukea useamman teistä tekemää ehdotusta, eli tämä suorasanainen suostumus uudelleen ohjaamiselle on pakollinen. Mutta kuluttaja pitäisi antaa se vain kerran, ettei kuluttajalle tule liikaa tehtävää, että tulisi koko ajan näitä ruutun popsahtavia pyyntöjä tehdä se uudelleen ja uudelleen. arviointi, artikla 9. Me haluamme, että viisi sektoria arvioidaan syvällisesti uudelleen. Audiovisuaalinen, rahoitus, kuljetus, elektroninen viestintä ja terveyspalvelut. Tiedän, että jollekin tämä on liikaa. Toiselle ei tarpeeksi kunnianhimosta, vaan liian vähän. Osa teistä haluaisivat, että audiovisuaalinen sektori ja kuljetus olisi jo tämän mietinnön alassa nyt. Toivon, että voimme hyväksyä tämän kompromissin. Ja että hyväksymme, että taisimme pari vuotta vielä, että komissio perinpohjaisesti arvioisi tilanteen ja hyväksyisimme sen, että, että me tekisimme jotakin päätöksiä liian aikaisin. Ja sitten sisältö, koskee tekijänoikeudet. Tämä on pieni askel eteenpäin. Toin tarkistuksia, joita monet ovat tehneet. Latin mukaan ei audiovisuaalisen copyrightin alaisen sisällön artiklassa 34 sillä ehdolla, että myyjällä on oikeudet kaikilla alueilla, jotka ovat relevantteja. Puhumme tästä monta kertaa sekä valiokunnassa että varjostelijoiden kanssa, ja olen oikein iloinen, että oikeusvaliokunnan keskustelut. Sellainen on yhteinen toimivalta kanssamme tässä asiassa. Heidän keskustelunsa menevät samaan suuntaan. Toivottavasti saavutamme enemmistön sille, että tämä ei-audiovisuaalinen tekijän oikeuksien alainen sisältö tulee mukaan. Muistettaisin tätä vielä kerran koska asiasta oli väärinkäsityksiä viimeisellä, viimeisellä kerralla ymkössä. Emme puutu mitenkään olemassa oleviin tekijänoikeussääntöihin. Me sanomme ainoastaan, että jos on ei audiovisuaalista digitaalista sisältöä, ainoastaan lisensoinnin puute tai tekijänoikeuksien puute on pätevä syy maaestoille. Eli me puutumme niihin estämisen syihin, jotka eivät kytkeydy tekijänoikeuksiin, jotka eivät ole sieltä peräisin. Viimeinen kysymys, Rooma 1. Mä vakuutan teille, että ehdotukseni jättää Rooma 1 koskemattomaksi. Se tarjoaa paljon enemmän oikeusvarmuutta myyjille. Jos se selkeästi kertoo kuluttajille, myymisestä. Ja tässä, tämä heijastaa myös Pascalin kantaa. Artikla 8a on vahvistettu säännöksillä, jotka tekevät ehdottoman selväksi, että jos myyjän käytänteet eivät vastaa hänen jo antamaa lausumaa, jos kouluttaja ei ole ilmaissut kantansa asiasta, kouluttaja voi soveltaa kuluttajatuomioistuimissa Rooma ykköstä. Tämä selkeyttää sekä kuluttajien että myyjien asemaa. Tämä on win-win tilanne. Toivottavasti saamme sovun tästä kompromissista. Vaan kannattaa myös sitä ideaa, että Rooma 1 sääntöjä sovelletaan, ar- tarkastellaan uudelleen arvioinnissa, jota jotkut tarkistukset ehdottavatkin. Ja nämä ovat pääkohdat. Ja varmasti me saamme parhaat kompromissit tästä. Um, Täällä ei taida olla riittävästi tilaa avustelle tuolla takana. Avustajat ovat tuolla takana, eikä ole mitään paikkaa, missä kirjoittaa muistiinpanoja. Ehkäpä sihteeristä voisi auttaa vähän siivaamaan näitä pöytiä nyt, kun jotkut jäsenet ovat poistuneet. Jotta he voivat siirtyä tänne pöytien ääreen, jos haluatte. Niin, siis te siellä takana. Jos haluatte istua pöydän ääressä ja ottaa samalla näitä muistiinpanoja, niin Rosi ei ole täällä paikalla. Kukas nyt sitten puhuu sosialistien nimissä? Tantti. Si. Niin, minä halusin lukea sen, mitä Virginie antoi minulle luettavaksi. Hän pyytää anteeksi, ettei hän ole paikalla tänään keskustelussa maarajoituksista, perustettomista maarajoituksia. Hän kiittää tarkistusehdotuksista, joita hänelle on lähetetty. Hän toivoo, että voidaan päästä tasapainoiseen tulokseen muiden varjoesittelijöiden kanssa, vaikka vielä jotkut ehdotukset ovatkin ongelmallisia. Ensinnäkin Virgili Rosie arvostaa sitä, että asetuksen soveltamisalaa halutaan rajoittaa b c suhteisiin Olisi myös tärkeää varmistaa joidenkin avainkonseptien juridinen merkitys esimerkiksi syrjinävastaisuus, kuluttajan väliaikainen oleskelu jäsenvaltiossa hänen asuinpaikkansa. I have a real... Niin, anteeksi nyt kerron. Minun enää nyt mitenkään kuule tätä englanninkielistä tulkkausta. Ettekö saa mikrofonia lähemmäksi? Tai voisiko joku hoitaa tämän tulkkauksen saamisen kovemmaksi? Okay. Bene, <clears throat> sottolinea inoltre che il principio di territorialità... Korostain äh, ää, sitä, että tekijänoikeuksien alueellisuus on varmistettava. Se on erittäin tärkeä, kun neuvotellaan näistä oikeuksista ja avain kysymys tekijöille, jotta heidän työnsä arvostus olisi oikealla tasolla. Lisäksi kun on kyse eh, sähköisistä palveluista, jotka pää, auttavat pääsemään tekijänoikeuksia suojattujen tuotteiden pariin samoin audiovisuaalista palveluista. On huomioitava erityiset eh, kaupalliset mallit. Keskustelemme myös tekijänoikeusdirektiivin uudistamisesta ja monista muista alaan liittyvistä laista. Siksi ei olisi johdonmukaista tässä asetuksessa käsitellä niitä asioita, joita määritellään muualla. Siksi olisi hyvä viiden vuoden kuluttua tehdä ensimmäinen arviointi, jotta voitaisiin tietää, missä täytäntöönpanon vaiheessa alakohtaiset lait ovat. 30 ja 31 kompromissiehdotukset, niistä on keskusteltava uudelleen, koska niiden mukaan ainoastaan sovellettava laki on myyjän laki. Bryssel 1 ja Rooma 1a määrittelevät sopimusvapauden. Tässä yritettäisiin siis muuttaa näitä lakeja, niiden ydintä. On tärkeää suojella heikompaa sopimusosapuolta eli kuluttajaa, kun kauppias osoittaa tarjontansa siihen jäsenvaltion, jossa kuluttaja asuu. Sitten mitä tulee tarkistukseen 28, olen sitä mieltä, että näiden takuiden tulkinta, jotka liittyvät vuoden 2011 direktiiviin, jotka liittyvät koskee Pardin ja Arimontin mietintöjä. Meidän on varmistettava, ettei synny ristiriitoja näissä asioissa, jotta äh, kuluttajien oikeuksia ei rajoitettaisi. Annelien van Boisset. Dankjewel, Vicky. Um... Kiitoksia, äh, Viki. Aivan kuten jo todettiinkin, olen sitä mieltä, että kun olemme jo pitäneet pari aika intensiivistä poliittista ja teknistä kokousta näistä maarajoituskysymyksistä. Ja niiden perusteella näyttää kyllä siltä, että ei kyse ole suinkaan helposta asiasta. Ja meillä on joitakin kysymyksiä edelleen avoimina, joita täytyisi käsitellä. Yleistä voi todeta, että olemme tyytyväisiä kompromisseihin, jotka esittelijä on esitellyt ja haluaisin näin kiittää esittelijää hänen joukkuetaan siitä, niistä ehdotuksista, jotka ovat nyt esillä. No kun puhutaan sitten soveltamisalasta, niin ehdottomasti voimme hyväksyä tämän horisontaalisen soveltamisen silloin, kun kysymys on yrityksiltä kuluttajille tapahtuvasta toiminnasta. Kysymys on siitä, että meillä täytyy ehdottomasti olla kuluttajalainsäädäntö tässä etunenässä ja sopimusvapaus. Kun puhutaan tästä tilanteesta, on tärkeää, että oikeusvarmuus taataan ja voidaan torjua väärinkäytöksiä. Ja kuluttajan täytyy saada tietää, mitkä heidän oikeat velvollisuutensa ja velvollisuutensa ovat, kuten myöskin myyjän. Muussa tapauksessa aina online-myyntiä ei tule tapahtumaan. No, yksi näistä ongelmakohdista, eli soveltamisala, olen usein otteeseen nyt toistanut sen, että audiovisuaalinen ja ei-audiovisuaaliset tekijänoikeudet kuuluisivat siihen. Esittelijä on sitä mieltä, että soveltamisala kuitenkin tulisi rajoittaa tämän ei-audiovisuaalisella puolella. Ja kompromissihengessä suhtaudumme avoimesti tämän kaltaisen lähestymistapaan, eli mahdollisesti olisimme valmiita siihen, että soveltamisalaan rajoitettaisiin, että se ei koskisi ei-audiovisuaalisia palveluja, mutta siitä vastapalveluksena audiovisuaalisella puolella haluaisin pois tästä lausekkeesta. Eli missään tapauksessa meidän mielestämme ei tule kyseeseen, että audiovisuaalinen puoli kuulisi direktiivin soveltamisalan, ja se on tässä usein otteeseen toistettu, koko toimiala pohjaa erittäin tärkeisiin periaatteisiin, kuten alueperiaatteeseen – ja minun mielestäni ei ole oikein tätä uudelleen tarkastella. Ja lopuksi sitten vielä toinen huolenaihe, joka koskee tätä soveltamisalaa varsinkaan kun katsotaan asiaa kuluttajan näkökulmasta. Sillä jos kysymys on jostain poppapeista, jotka noin vain voi klikata pois näytöltä, niin äh, ne kuitenkin saattavat jossain vaiheessa aiheuttaa ongelmia. Ja myös myyjän kannalta ei ole oikein kätevää se, että äh, kuluttajana ei palaisi internetsivustolle. Se on tärkeää sitten tiedottaa kuluttajalle, että hänet äh, viedään toiselle internet-sivustolle. Tämän lisäksi on myös paljon yksityiskohtaisempia kysymyksiä, jotka koskevat pop ja muuta säännöstöä, kuten myöskin tämä sähköisen yksityisyyden direktiivi, jotta voitaisiin välttää se, ettei kaikki tämä tulisi yhteen. Ja sama meidän täytyy huolehtia siitä, että kaikki lainsäädäntö sopii toinen toisensa ja täydentää toinen toistensa. Kiitoksia. Thank you. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Alustava reaktio tässä vaiheessa. Ei mitään ole tai mitään, mitä Roja ja olisi miltä kuullut. Ensinnäkin me emme ymmärrä, miksi beta, be, be, suljetaan pois silloin, kun yritys on vain loppukuluttaja. Siksi emme voi tukea kompromissi ykköstä kokonaisuudessaan. Muistutaan, että B2B-yritykseltä yritykselle on palvelu direktiivin puitteissa, jota tämä direktiivi täydentää. Minä en näe yhtään syytä sen pois sulkemiseksi tai mukaan ottamattomuudelle syytä. mä haluan nähdä, että tarkistuksemme 214 olisi ollut kompromississa 4 ja kompromississa 3 emme voi hyväksyä sitä, että sovellusalaa rajoitetaan. Me haluamme audiovisuaalisen sen sektorin ja kulutuksen mukaan ottamiseen. Meidän mielestä mitään uudelleenarviointia ei tarvita. Me haluaisimme äänestää tästä erikseen, mutta vielä enemmän me haluaisimme, että se olisi kompromississa mukana. Samasta syystä, vaikka voisimme periaatteessa tukaa kompromissi neljää, luettelua pitäisi rukata kompromissi kolmen mukaan. Minusta artikla 20 pitäisi täydentää. Artikla on lisäys palveludirektiiviin, ei yritys muuttaa sitä. Kompromissista seitsemän meidän taisi saada selville, mikä sen tarkoitus on, koska emme halua porsareikiä kompromississa kahdeksan. On ollut jatkuva keskustelu ja halusin tietää, mikä on oikeutettua syrjintää. Epäoikeutettuun lisääminen tähän on hämmentävä. En tietenkään 10, 11, 12, 13 tarkistuksia, kompromisseja hyväksi, koska vastustamme kompromisseja kolme. Kiitämme kuitenkin että esittelen sitä, että kompromissi 14 on otettu mukaan. Kompromissi 17 ja 19 ovat meille tervetulleita. Annamme myöskin täyden tukemme kompromissille 21 ja 24. Kompromissista 31. Emme voi tukea sitä tässä vaiheessa. Haluan vakuuttanut, että artikla 4 pitäisi sijoittaa tällainen juridinen fiktio – joka hoidettaisi kaikki osapuoli, se antaisi myyjälle että, ää, lähtökohtaisen oletukset ovat oikeassa, mutta kuluttaja voi kuitenkin valittaa. Musta kompromisseista ei ole huomioita. Eli jälkeen alueella liikutaan oikeaan suuntaan, mutta paljon on vielä tehtävänä. Pääviestimme vaan että emme halua lähettää signaalia, että me segmentoimme markkinoita isojen yritysten eduksi ja että me aseta pienyritysten etuja isojen yrit- ja yrityksiä vastaan. Emmekä vastusta lentopalveluiden kuluttajien oikeuksia. Tämä on Alden viesti. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kovin kiitollinen esittelijälle, koska tässä on monia kompromisseja voin tukea, mutta monia perustavanlaatuisia kysymyksiä, jotka muutkin ovat ottaneet esille. Ensimmäinen niistä koskee sitä, että alkuperäinen kantani on ollut yritykseltä yritykseltä tapahtuvissa tilanteissa Alden kaltainen. Mielestäni sitä ei kannata jättää tästä ulkopuolelle. Se on aika outo kanta kuitenkin, että kun aina kun suurimmat vähittäismyyjät pyytävät minua viemään tätä eteenpäin, kun taas tavallisesti olisin pk-yritysten puolella, mutta tässä tapauksessa näyttää siltä, että suurille vähittäismyyjille on tärkeää, että sisällytään tähän. Enkä näe mitään suurta syytä sille, mikseikö näin voisi olla. Joten olen luvannut teille, että näin tehtäisiin. Ja tietysti voimme olla joustavia myös lopussa. palveludirektiiviin ja tämän asetuksen välinen suhde. Tämä on vielä hieman hämärää. Hiukan hämmästyttää se, että pääartiklassa sanotaan, että tässä täydennetään palveludirektiiviä. Samalla kuitenkin nähdään kompromissi 1a, jossa on ristiriita sen välillä. Ja, ja, jos sanotaan, että jos ristiriita tulee näiden kahden välillä, niin tämä asetus jää voimaan. Ehkäpä oikeuden yksikkö voisi auttaa meitä niin, eikö tässä ole ristiriitaa muutenkin näiden kahden artiklan välillä? Sitten tekijänoikeuksista meillä on edelleen ongelmana se, että hinnat jäsenvaltioissa voivat poiketa siitä syystä, että tekijänoikeuskustannukset ovat erilaisia. Ja varsinkin pienet luovemmat yritykset pelkäävät sitä, että ne saattavat joutua kärsimään tästä. Varjojen kokouksessa minun mielestäni täytyy edelleen käsitellä tätä. Seuraava kohta koskee artikla 2 kohtaa 2 kappaletta E. Siinä puhutaan vedestä, kaasusta ja sähköstä. Veden kohdalla ymmärrän, että sitä määrät eivät ole suuria. Ja kaasussa varmaan puhutaan näistä kaasu säiliöistä, kaasupulloista. Ja kuitenkin tämä kannattaisi katsoa käsittää, koska se on aika kysymys. Ja tämä on asia, jota myös kannattaisi käsitellä varjoesittelyn kokouksessa. Ja se reikä, joka tässä on, on löytyy ehkä artiklassa kolme. Tarkistus 22. Jos esittelijä toteaa, että hän on samaa mieltä komission kanssa siinä, että on edelleen mahdollista suunnata toiminta eri jäsenvaltioihin, joissa tietyt kuluttajaryhmät ovat. Ja mietin vain, että olisiko tämä mahdollisesti porsareikka koko järjestelmässä, jota aina voitaisiin käyttää kuluttajia vastaan, jotka haluavat ostaa tiettyjä tuotteita. No, se, että kohdennetaan tätä toimintaa siihen vaikka, mutta että tämä toiminta esimerkiksi suuntautuu vain tiettyihin jäsenvaltioihin. Miten teidän mielestänne tämä sopii tähän syrjimättömyysnäkökulmaan, syrjimättömyyteen kansalaisuuden tai asunpaikan perusteella? En maininnut kaikkia. Kompromissiehdotuksia voimme tukea, niitä on kyllä enemmistö, eli siinä mielessä tämä on erittäin hyvä asia. Uskon, että varmasti pääsemme tässä vielä pitkälle. Kiitos. Puheenjohtaja Julie Reid Thank you, Chair. First of all... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin minäkin haluaisin kiittää esittelijää kompromissi eh, eh, luonnoksista. Tietenkin nämä ovat eh, tällaisia alkukommentteja, joten ensin halusin keskittyä pääprioriteettien ryhmälle. Niin ensinnäkin tekijänoikeus ja sisältä haluan korostaa sitä, että maarajoitusten ratkaisemista, eh, eh, joka liittyy ei lisenssikysymyksistä tai tekijänoikeuksista, niin sitä ei voida ratkaista. Se, mitä esitteli ehdottaa, että tekijänoikeussisältö otetaan mukaan niin kauan kuin ongelma ei ole eh, tekijänoikeuslainsäädännön kanssa. Se on melkein mahdotonta ratkaista eh, tämä ongelma nykyisen Äh, tekijänoikeuslainsäädännön uudistuksen kautta, että meidän täytyy ratkaista se tässä. Sitten Guen pointti siitä, että jos otamme mukaan tekijänoikeuden suojatut äh, sisällöt, niin sitten me rajoitamme äh, kaupankäydien mahdollista käyttää hintasyrjintää. Ja tämä on, koskee kaikkea maarajoituksia. Tämä on se pointti. Jos me vain luotamme siihen, että kaupankävijät eivät syrji epäreilusti ja kaikki erot, joita he käyttävät, tehtävät eh, ovat hyvästä syystä siellä, eikä sitä varten, että voittoja maksimoidaan. Sitten me nyt tarvitsisi tätä eh, säädöstä laisinkaan. Tarjotus on tar- tarkoitus on tarjota pääsyä syrjimättömällä tavalla. Olen erittäin iloinen kuullessani, että ECR osoittaa vähän joustavuutta tässä asiassa. Meidän täytyy löytää käytännönläheinen ratkaisu tässä. Ja minulle eh, koskapa tekijänoikeuksilla suojatun sisällön mukaanotto rajoittuisi tapauksiin, jossa lisenssi on, niin en näe, miksi audiovisuaalisia ja ei-audiovisuaalisia palveluja pitäisi tarjoilla kohdella toisin, koska ei ole mitään alakohtaista lainsäädäntöä, joka toimisi toisin. Meillä on alakohtaista lainsäädäntöä audiovisuaalisista palveluista, mutta audiovisuaalinen direktiivi eikä uudistus sisällä mitään syrjinnän vastaisia määräyksiä, joten tässä on se ongelma. Sitten vielä eräs asia, joka on nostettava esiin, jos otetaan huomioon neuvoston teksti, on kuusi artikla passiivisista myynnistä. Suuri ongelma on siinä, että neuvosto ensimmäisessä ehdotuksessaan kuusi artiklasta todella löysi porsaan reijän nykyiseen kilpailulainsäädäntöön, joka hyödyttäisi luksusteollisuutta. Meidän täytyy olla hyvin varovainen tässä, ja tämä sanamuoto, jota esittelijä ehdottaa kuusi artiklasta, varmistaisi sen, että tällaista porsaareikää ei synny. Tässä meidän täytyy olla tiukkoina neuvoston kanssa, ettemme luo sellaista tilannetta, joka ää, nyt, jossa jo olemassa oleva kilpailulainsäädäntö heikkenee sen takia, että on luotu tällainen porsaanreikä pelkästään luksusteollisuudelle. Tässä voimme todella luoda eh, lisää arvoa kuluttajille ja saada aikaan asetuksen, joka parantaa tilannetta sen sijaan, että luotaisiin ylimääräisiä porsaanreikiä, joita kaupankävijät voivat hyödyntää. Any other speaker? Onko muita puheenvuoroja? Marko Zullo. Grazie, Presidente. Kiitoksia eh, puheenjohtaja, minä kiitän myös esittelijä. On sanottava, että kun puhumme maarajoituksista, tähän liitännäiskysymyksiä on erilaisia. Joistain olemme löytäneet hyväksyttäviä kompromisseja, esimerkiksi tuottavuudesta. Nämä selvää, että jos äh, käyttäjä haluaa lainat, äh, vuokrata auton Espanjassa, Italiasta, niin kyllä minä haluan päästä espanjalaiselle sivulle, josta voin ehkä saada edullisemman hinnan. Se, mistä emme pääse yhteisymmärryksiin, ovat tekijänoikeuksilla suojatut sisällöt. Otetaanpa tästä nyt ihan yksinkertainen esimerkki, koska vaarana on se, että uskotaan, että suojellaan kuluttajaa, mutta sitten kuluttaja asetankin heikempään asemaan. Jos minä haluaisin kuunnella englanninkielistä musiikkia streamingissä. Voisi nostaa tällaisen luettelon Spotifysta. Jos ei mitään rajoituksia olisi, niin voisi nostaa musiikkia siitä maasta, joka tarjoaa minulle edullisimman hinnan. Ja tämä olisi kuluttajalle hyödyllinen asia, mutta mikä on sitten vasta tilanne, vastapuoli? Lyhyessä ajassa tekijänoikeus järjestöt ihan vain taloudellisen edun saavuttamiseksi voisivat nostaa näiden tilausten hintoja ja pitkällä aikavälillä hyötyä kuluttajille ei ole, koska hinnat nousivat tai tarjontakin voisi vähentyä. Joten meidän mielestämme tekijänoikeuskysymyksiin ei pitäisi tässä mietinnössä puuttua, sitä pitäisi käsitellä toisissa kohdin. Viimeinen asia, johon haluamme kiinnittää huomiota, on ähm, pienten kauppiaiden suojelu. Olemme siis antamassa kuluttajalle, ostajalle mahdollisuuden saada hyödyke myyjältä, joka ei voi vastustaa tätä, hän ei saa vastustaa tätä, mutta me emme saa asettaa myyjää, erityisesti pientä myyjää, haitalliseen tilanteeseen. Esimerkiksi jos myyjälle ei makseta ja hän ei ole missään tapauksessa halunnut myydä tuotettaan maahan, jonne hän omaa liiketoimintaan ei ole halunnut viedä, niin sitten asetamme myyjän siihen tilanteeseen, että hän on kuitenkin mentävä osoittajan maahan puolustaakseen oikeuksien. Ja tämä meidän mielestämme on haitaksi pienille myyjille. Tähän panostamme ja toivottavasti löydämme hyväksyttäviä kompromisseja. Tämä kokous päättyy tasan kello 11.25 niin, että voimme siirtyä täysistuntosalin yhdessä tulkkien kanssa. Neljä minuuttia, kaikille puolitoista minuuttia. Gephardt ensimmäisenä. Äh, ja, danke schön. <clears throat> Wegen der Zeit werde ich mich auf... Kiitoksia. Ajasta johtuen keskityn yhteen asiaan, joka on minulle erittäin tärkeää. Eh, nimittäin Rosa Tuunin ehdotus, että tämä kahdeksan artikla eh, otetaan uudelleen mukaan, joka kääntäisi ympäri kaik, nykyisen lainsäädännön täysin, Bryssel 2 ja Rooma 1, sitä minä en voi enkä halua hyväksyä, koska eh, sillä hyökättäisiin kuluttajan oikeuksia vastaan. Se olisi ennen näkemätöntä. Meillä on hyvä säännöt, enkä ymmärrä EPPtä, kun se sanoo, että haluamme täysharmonisointia, niin miksi sitten eh, eh, kuluttajan ehm, oikeuspaikka ei tässä sovellu, vaan eh, myyjän oikeuspaikka. Toinen asia, sitten voisi syntyä se tilanne, että ihmiset, jotka ostavat EUn ulkopuolelta, olisivat paremmassa asemassa, koska Rooma 1 ja Bryssel 2 olisivat vielä voimassa. Ja kyllä tämä on vähän omituista. Tällä tavoin Euroopan unionin kauppiat olisivat heikommassa asemassa kuin EUn ulkopuoliset kauppiaat. Tämä on todella hankalaa. Ja sitten kysyn itseltäni, onnistuuko tämä ylipäätänsä, että näin ihan vain sivumennen muutamme äh, tilannetta vai eikö sitten pitäisi muuttaa Rooma ykköstä? Nicola Danti. No, brevemente, eh, visto... Ihan lyhyesti, koska aikaa vain vähän. Minä haluaisin onnitella esittelijää, koska näin, että hänellä on hyvin paljon työtä lähiaikoin. Tämä on erittäin tärkeä äh, aihe tälle kaudelle, valiokunnalle ja myöskin poliittisesti, koska haluamme antaa selvän viestin kuluttajille. Tämä on siis hoidettava hyvin ja tarkkaan, koska äh, tässä äh, kyse on tekijänoikeuksien suojasta, kuten Virginiikin mainitsi puheenvuorossa, jonka luin, ja myöskin kuluttajansuojasta, jonka Evelin mainitsi, sekä Bryssel 1 ja Rooma, Bryssel 2 ja Rooma 1, tämä puitteisto, sääntöpuitteisto. Tämä on siis monimutkainen aihe, mutta meidän täytyy kaikilla tavoin toisaalta saada aikaan riittävä kuluttajan suojan taso ja tekijänoikeuksien suojan taso, mutta toisaalta antaa myös enemmän mahdollisuuksia kansalaisille ja eurooppalaisille kuluttajille. Teimme sen tämän siirrettävyysasetuksen kanssa. Se on hyvin rajallinen, pieni osa maarajoituskompleksia, mutta toivon, että pystymme saamaan aikaan hyvän kompromissin, joka ottaa huomioon nämä ongelmat ja samanaikaisesti antaa selvän viestin koko yhteisölle ja kansalaisille. Morten Lokkan. Morten Lökö, Ihan lyhyesti. Haluaisin vain kysyä pari asiaa esittelijältä. Ja hän voi sanoa sitten, onko jotain, jota en ole ymmärtänyt, mikä menisi kompromissiin. Kyse on tästä kysymyksestä, shop like a local periaatteesta, jossa ymmärtääkseni Euroopan parlamentin oikeuspalvelut ovat sanoneet, että ainakin estäneet epäilyä siitä, missä väärin näitä sääntöjä voi näyttää, jos kuluttaja itse kuljettaa ajoneuvon. Ja sitten meillä on mukana arvossa kulutukset olisi, yritykset olisivat sitten kustannukset tästä kulutukset vastuussa. Tämähän muuta sijoituksen merkityksiä. Tämä on siis iso taakka yrityksille. Ja haluaisin vähän kommentteja esittelijältä. Tämä on erittäin tärkeää. Tämä on nyt sivu kysymys, mutta juridisesti kysymys siitä, että kun jos tämä otetaan lainsäädäntöön mukaan, haluan selville, että yritykset kyllä ei tule liikaa taakkaa. Onko esittelijä miettinyt tätä kysymystä? Thank you very much. I just wanted to pick... Kiitoksia. Niin halusin vielä jatkaa näistä kommenteista, joita Dita esitti. Siitä, että pitää olla huolellinen tekijänoikeuskysymyksissä ja niissä poikkeuksissa, jotka koskevat suurempia toimijoita. Deniskin tämä totesi, eli ettei sitten vaikeuteta todella pienten mikroyritysten elämää samalla. Tani ja minä olemme esittäneet nimenomaisen tarkistuksen siitä, että pienet mikrotoimijat eivät joudu joka ikistä asiaa joka ikisen asiakkaan suhteen todistamaan olin paikkaansa. Ja toivottavasti tulee näissä kompromississakin selväksi, että näin ei ehdottomasti pidä tehdä. Muussa tapauksessa saattaa johtaa epävarmuuteen pienille operaattoreille. Pari minuuttia vielä, Rosa, jos haluat tehdä yhteenvedon. Vai haluaisiko komissio vielä sanoa jotain? Kaksi minuuttia komissio. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin hyvin nopeasti. Kiitos tästä mielenkiintoista keskustelusta. Rajoitan kommenttini vain kahteen näkökohtaan sovellettavasta lainsäädännöstä ja tekijäoikeuskysymyksestä. Sovellettava kysymys, äh, lainsäädäntö Siinä suhteessa olemme ottaneet esittäjän ehdotukset huomioon. Ymmärrämme ja tunnustamme tarpeen varmistaa kaupankäyjille selkyyden myös silloin, kun suoraan ei kohdistaa toimintaa kuluttajiin oman alueen ulkopuolella. Sitten tekijäoikeussuojeltu sisältö. Sen suhteen olemme myös huomioineet parlamentin mietinnöstä, joka koski tätä soveltamisalan laajentamista. Ja tällä hetkellä olemme tekemässä omia tutkimuksiamme, jotka koskevat ei-audiovisuaalisen digitaalisen median sisältä, sisällyttämistä ja sen vaikutuksia, varsinkin kun kysymys on rajoja ylittävästä käytöstä, hintaeroista ja ylipäätään taloudellisista vaikutuksista. Odotamme, että saamme jatkaa erittäin rakentavaa keskustelua parlamentin kanssa ja olla mukana käsittelyssä näitä kysymyksiä. Mutta nämä siis kaksi lyhyttä kommenttia meidän puoleltamme. Kiitos puheenjohtaja Rosa. Half a minute, yeah? Puoli minuuttia. Kiitos kaikista kommenteista. Totta on, että jotkut olen jo kuullut. Kaikki minulla ei ole vastausta. Yhtä asiaa alleviivaisin. Emme voi pitää kiinni niistä äärimielipiteistä – että jotka haluavat esimerkiksi saudi sektorin kulutussektorin mukaan, ja jotka eivät halua ottaa pientäkään askelta ei-audiovisuaalisen tekijänoikeuden alaisen sisällön mukaan ottamisen su- suhteen. Täytyy ottaa pieniä askelia ja katsoa mikä on realistista. Selkeä teksti, mutta täytäntöönpanoa saa muuttaa. Siksi tämä bisnek sitten bisneksille puoli ehkä tulee mukaan, mutta katsotaan. En halua puuttua muuhun lainsäädäntöön. Ja se, mistä sinä puhuit, on itse asiassa hänen vastuullaan. Painetapa vain, että tähän to, EU-tuomioistuimen äskeisen väitöksen, että vastuu ei saa olla suhteetonta, mutta sitä voidaan keskustella. Muistakaa, että pyrimme pysymään palveludirektiivin rajoissa. Ja viimeinen kohta Evelinille, josta jo puhutettiin. kun Paskalle sitten oman mietintöön. Kuluttajan suoja kuluttajat haluavat pääsyä. Rosa, pakko päästä kuluttajamme, tulkkien mennä. Lopettaisin vaan lauseen. Hyvät tulkit. Kaikissa 28 maassa on kuluttajalainsäädäntöä. Perimään markkinat. Puhutaan siitä. Kiitos kaikille jäsenille ja muille, jotka olivat yhteistyössä, ja tulkeillekin.